Um, dear colleagues, I would like to start our meeting because we are already... Hyvät kollegat, me voimme aloittaa, koska olemme jo myöhässä aikataulusta. Uh, I would appreciate if... Niin, jos te nyt voisitte jo käydä istumaan, haluaisin nyt käydä esityslistan ensimmäiseen kohtaan. Tämä kokous on kuultavissa myös netistä, netissä ja myös er, kertoisin huomispäivän esityslistan korjaamisesta, jotta Riikka Manner, joka piti esitellä huomenna kello viisi, se esitelläänkin huomenna kello kolme iltapäivällä. Eli Riikka Manner aloittaa sen tämän kokouksen ja sitten muut sen jälkeen. Haluaisin myös muistuttaa teille siitä, että meillä on hyvin paljon asioita esityslistalla ja ja tässä on nyt on ilmoitettu minä aikana asiat käsitellään, mutta totta kai tässä voi tapahtua muutoksiakin, eli jotkut asiat tulevat ehkä vähän ennen, niin ehkä vähän myöhemmin käsiteltäviksi. E, jos te ette ole täällä salissa juuri silloin, niin joku seuraisi aikaa aikataulua ja jos teidän täytyy puhua tietynä aikana, niin olisitte sitten paikalla eikä tarvitsisi odottaa. Eli tämän ensimmäiseksi esityslistan hyväksymiskohtaan. Ilmeisesti kukaan ei vastusta tätä, joten tämä on hyväksytty ja siirrymme seuraavaan kohtaan. Pöytäkirjan hyväksyminen 26. huhtikuuta ja 8. toukokuuta kokouksista. Ja nämä pöytäkirjat on teille myös jaettu ja ne nyt on täten hyväksytty kokouksen lopussa, mikäli kokouksen aikana mitään vastustusta ei esiinny. Seuraavaksi puheenjohtajan ilmoitukset. Minulla olisi pari tärkeää asiaa, yksi pienikin asia. Haluaisin ja myös assistenttien kertovan niille edustajille, jotka eivät ole täällä, eli asiakirjojen printtaaminen on hyvin kallista ja siihen menee myös paljon aikaa, joten toivon, että pidämme nämä asiakirjat, jotka on tulostettu ja jaettu tänään seuraavaan kokoukseen asti, erityisesti eh, nämä, nämä yleiset säännökset, josta on seitsemän asiakirjaa. Ehkä ette kuljetakaan sitä kotiin, vaan viette sen toimistolle ja tuotte sen sitten takaisin seuraavaan kokoukseen mennessä 11. 11. päivänä ja vanistelloin. Ne, jotka eivät lue asiakirjoja, jotka eivät lue tätä asiakirjaa, niin toisivat, palauttaisivat joka tapauksessa asiakirjan. Eikö tämä voisi olla hyvä kompromissi? No en tosiaankaan voi pakottaa ketään lukemaan tätä, mutta jos luette sen, niin tuokaa se takaisin tänne joka tapauksessa. Esittelijä varmasti voi nyt vakuuttaa meidät tästä tulkinnasta. No sitten seuraava kohta liittyy tähän budjettimenettelyyn 2013. Valitettavasti tämä ei ole ainoa valiokunta tässä tilanteessa. Meillä nimittäin on näille tarjousarvion tarkistuksille ja äänestyksille on, aiheutunut ongelmia. 6. syyskuuta täysistunto tästä äänestetään, täysistunto on sen päättänyt, eli meillä ei ole nyt aikaa mennä mihinkään normaalimenettelyihin tarkistusten esittämisestä täällä, ja siitä syystä haluaisinkin huomauttaa, että me käyttäisimme sitä samaa menettelytapaa kuin viime vuonna, ja tämä tarkoittaa sitä, että me osoitamme luottamusta esittelijään ja valiokunnan puheenjohtajaan päin ja varjoesittelijöihin ja koordinaattoreihin. Ja toivon, että me voimme hyväksyä tämän menettelytavan tällaisenaan. Ja kuten jo sanoin, tämä on viime vuoden järjestelyä, eli valiokunta antaa valtuutuksen puheenjohtajalle ja esittelijälle tehdä tarkistuksia valiokuntien ehdotuksiin, jotka ovat riittäviä ja vastaavat sitten politiikan tarpeisiin, jotta jos neuvosto tekee leikkauksia tähän nykyehdotukseen, joka komissiosta on tulossa, niin me annamme luvan esittelijälle ja puheenjohtajalle uudelleen tarkistaa tuota tekstiä, jonka olemme saaneet komissiosta. Eli tässä olisi nyt sitten mandaatti olla myös hyväksymättä tällaisia leikkauksia ilman parlamentin hyväksymistä. Toivotaan, että mitään leikkauksia ei synny, mutta jos näin käy, niin me sitten, meillä on sitten siihen sanottavaa. Ja haluaisin myös pyytää teiltä valtuutusta pilottiprojekteihin teknisestä avunannosta, jotka poliittiset ryhmät ovat jo hyväksyneet ja tämä myös esittelijälle ja puheenjohtajalle ja myös toivon mandaattia neuvoston kantaan koheesiopolitiikan turvalausekkeiden säilyttämisestä monia, monivuotisen rahoitusjärjestelmän puitteissa ja toimielinten välisen sopimuksen sisällä. Ja nämä tarkistukset, joita mahdollisesti tulee, niin tulevat käsiteltäviksi varjoesittelijöiden ja koordinaattoreiden välillä talousarvioksi 2013 siis. Ja vielä viimeiseksi toivoisin, että tätä menettelytapaa, jonka juuri teille esittelin, ja tuo budjettiratkaisu luonnos esitetään heinäkuun kokouksessa ja siihen on aikarajaa 18. päivään syyskuuta asti, eli tuon työ täysistuntoäänestyksen jälkeen voi näitä kommentteja vielä esittää. Jos teille käy tämä, niin voimme tämänkin esityslistan asian näin päättää ja voimme siirtyä kolmanteen kohtaan esityslistalla jossa puhutaan eurooppalaisten rahastojen yhteisistä säännöksistä. Ja haluaisin nyt kertoa teille siitä, että tämä on nyt käännetty ja me olemme sihteeristössä ja avustajien ja esittelijöiden kanssa tehneet työtä myös äänestysluetteloa varten. Lähestulkoon eh, ne on saatu jo valmiiksi, eli olemme ihan ajoissa. Ja haluaisin myös huomauttaa, että tätä keskustelua käydään yleisasetuksesta nyt kahtena päivänä, eli me, meillä on nyt tässä tunti 15 minuuttia keskustella, keskusteluaikaa ja myös huomenna samaten. Ja huomauttaisin, että me olemme kutsuneet esittelijän paikalle alueiden komiteasta. Marik Vosniak on paikalla. Hän on alueiden komitean esittelijänä tässä yleiskehyksessä ja kertoo meille komitean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 Nie ukrywam, że Komitet Regionów z, z dużym mm, zainteresowaniem. Niin, minusta tuntuu, että on hyvin tärkeää, että meillä on mahdollisuus käydä näkemysten vaihtoa. Alueiden komitea. Bardzo e, precyzyjny i... Mm, Alueiden komitea on odottanut tämän asiakirjan ilmestymistä ja todella toivomme, että ohjelma on hyödyksi myös alueelliselle hallinnoille. Niiden hän täytyy saada toimintaohjelmat käyttöönsä. Me olemme siis odottaneet asiakirjaa, mutta toisaalta on syntynyt myös pettymyksen tunteita. Haluaisimme hyväksyä lopullisen kantamme tästä asiasta lokakuussa. esittelijän ominaisuudessa. Tässä yhteydessä täytyy korostaa sitä, että alueiden komitea on jo hyväksynyt lausuntonsa yleisasetuksesta, yhteisestä strategiakehyksestä aiheena. Ja tästä sitten vielä annetaan erillinen lausunto. Olemme järjestäneet kattavan laajan kuulemisen – Tavanomaistahan on, että me järjestämme paljon tapaamisia kumppaneiden kanssa täällä Brysselissä alueiden komitean isännöiminä. Ja minulla oli mahdollisuus käydä keskustelua sekä alueiden komitean esittelijöiden että myös parlamentin edustajien kanssa sekä Kreelin että Nistelroin kanssa. Meillä on tietynlainen ajatus yhteenvedonomaisesti, jos katsomme yleiskuvaa siitä, mitä tuleman pitää, mitä komissio nyt suunnittelee. Poliittisessa keskustelussa tavoitteena näyttää olevan se, että meillä on yhteinen strategia, kehys, joka olisi sitten hyödyksi alueelliselle ja paikalliselle hallinnolle ja auttaisi heitä saamaan aikaiseksi kumppanuusohjelmia. Me pidämme hyvänä, tervetulleena sitä, että Euroopan parlamentti on nyt keskiössä, keskeisenä toimijana näissä neuvotteluissa. Olemme niin ikään tyytyväisiä, että tämä valiokunta nimenomaan on kumppanivaliokuntamme. Kun siirrymme liitteisiin, jotka parlamentin esittelijät ovat laatineet, niin ymmärrämme, että tässä me kyllä olemme samoilla linjoilla lukuisissa kysymyksissä. Tämä asiakirja menee pidemmälle kuin komission asiakirja ja ehdotus. Alueiden komitea tukee täysin Euroopan parlamentin kantaa, koska meidän mielestämme tietyt seikat pitäisi nimenomaan olla liitteessä eikä suinkaan hoitaa delegoitujen säädösten avulla. Eli näin ollen tässä asiassa olemme samoilla linjoilla. Mitä sitten tulee itse strategiakehykseen, yhteisen strategiakehykseen ja sen piirteisiin – niin nimenomaan täytyy ottaa huomioon alueellisen hallinnon erityispiirteet kautta unionin. Alueellisessa lähestymistavassa tämä on keskeinen näkökulma. Euroopassahan tällaiset toimet tapahtuvat hyvin eri tavoin, mutta tässä asiakirjassa pitäisi keskittyä erilaisiin koordinointimekanismeihin, koska meidän näkökulmastamme ne ovat äärimmäisen tärkeitä. Jos nämä viisi rahastoa ja muut rahoitusvälineet ovat olemassa käytettävissä rinta rinnan, sehän on yleisoletus ja lähtökohta, niin koordinaation täytyy todellakin toimia selkeästi. Olemme täysin tietoisia siitä, että ydintoimintoihin liittyy tiettyjä kysymyksiä. Näillä ei pitäisi olla rajoittavaa luonnetta. Jos katsotaan komission epävirallista asiakirjaa, niin todella näin näyttäisi olevan. On tietty tiettyjä linjasta poikkeamia, jotka alueiden komitean kannalta ovat hieman ongelmallisia. Meistä näitä kysymyksiä pitäisi tutkia mahdollisimman johdonmukaisesti. Luettelo, joka meille esitellään, sen on oltava avoin lista. Jos lista lyödään lukkoon, niin tietyt alueilta nousevat hankkeet kenties sitten kaatuvat. Olemme samaa mieltä siitä ajatuksesta, että rahastot, jotka yhteisen strategiakehyksen puitteissa ovat käytössämme, niin niiden täytyy toimia totta kai EU 2020-strategian suuntaan. Mutta tätä, aivan niin kuin perussopimuksessakin todetaan, täytyy käyttää niin, että taloudellinen ja alueellinen kohesio – on myös tavoitteemme ja ydinkohta. Hyvät naiset ja herrat, kaiken tämän lisäksi meidän on katsottava asioita useiden eri alueiden teemojen näkökulmasta ja tätä täytyy vahvasti korostaa. On hyvä, että asiakirjassa tätä seikkaa on korostettu. Viitan tähän, tässä nimenomaan regivaliokunnan esittelijöiden laatiman asiakirjaan. Eli kyseessä ovat eri rahoitusvälineiden eri ohjelmien väliset yhteydet, esimerkkinä tästä LIFE. Siellähän on hyvin tervetullutta kehitystä ollut havaittavissa näistä raha, rahastoista on keskusteltu tässäkin asiakirjassa. Lyhyesti haluaisin mainita alueelliset integroidut investoinnit, jotka näyttäisivät puuttuvan liitteestä – ja se, että toki tällä mainitaan äh, vain kahteen otteeseen alueellisten yhteisöjen kehittäminen. Me tuemme horisontaalisia toimia, kunhan toimitaan syrjimättömästi ja pyritään tasa-arvoon. Monitasoinen hallinto näyttäisi puuttuvan tästä asiakirjasta ja alueiden komitean näkökulmasta tämä on keskeinen painotus. Monitasoinen hallinto on käsitteenä sellainen, jota jatkossakin korostamme ja käytämme. Kun ajattelemme demografisia muutoksia, joita tulossa on, ja moni tasoista hallintoa ja tätä työasiakirjaa, jonka parlamentti on laatinut, niin ne kaikki täytyisi nähdä äh, kokonaisuutena. Komission asiakirjassa ei viitata muun muassa kaikista syrjäisimpiin seutuihin ja vuoristoalueisiin – Nämä ovat selkeitä puutteita. Ja kuitenkin on muistettava, että nämä kysymykset ovat vaikeita ja niitä täytyy tuoda esille entistä enemmän. Hyvät naiset ja herrat, kun ajattelemme yhteistyön prioriteetteja, niin oikeastaan puutteena ovat nimenomaan rajat ylittävän yhteistyön mekanismit. Ja toisaalta meillä on aluekehitysrahasto. Tämä on melkomoinen yllätys. Sosiaalirahastossa alueellinen ja rajat ylittävä yhteistyö on selkeästi mukana pidettävä asia ja tämän tyyppinen yhteistyö on meille aivan erityisen tärkeää. Komission asiakirjassakin tämä pitäisi olla mukana. Niin kuin kenties tiedätte, toistaiseksi kuuleminen on nostanut esille aika lailla kriittisiä näkemyksiä komission asiakirjasta – Ja tämä totta kai on ristiriidassa sen myönteisen näkemyksen kanssa, joka meillä on tämän valiokunnan asiakirjaan. Kaikki kuulemanne on sitten omassa lausunnossani mukana. Ja toivokaamme, että tämä on yksi tapa viedä asiaa eteenpäin ja antaa panoksemme myös Euroopan parlamentissa käytävän keskusteluun. Selvästikin on niin, että me olemme aiheesta varsinaisesti samaa mieltä ja toivottavasti se etenee. Colleagues, I would like to propose that... Kiitokset. Nyt, hyvät kollegat, me avaamme keskustelun yleisesti myös alueiden komitean ajatuksista. Voitte puhua sekä tarkistuksista, jotka parlamentti on tehnyt, sekä voitte viitata ja esittää kysymyksiä Rosnakille, jos mitään lisättävää vielä on. Nyt esittelijä Konstanza on tässä nyt nopeammin nostanut kätensä ylös kuin Lambert, joten Konstanza, ole hyvä. Uh, Sellaiset kiitokset Danuta. Minusta aivan aluksi on meidän kummankin sekä Lambertin että minun osoitettava kiitosta kaikille kollegoille – jotka ovat aktiivisesti olleet mukana tekemässä tätä työtä ja toivottavasti tulevat edelleenkin olemaan mukana työssä analysoitaessa yhteisiä säännöksiä yleistä asetusta samoin kuin tulosta, joka johti siihen, että tehtiin yli 2000 tarkistusta. Tuo pinohan on nähtävässä selvästi pöydällä. Minusta Tämä osoittaa, miten intensiivisesti me viime viikkoina olemme työskennelleet ja ensimmäisten äh, tarkastelujen jälkeen, tarkistusten tarkastelujen jälkeen olemme voineet todeta, että hyvin monet tarkistukset ovat äh, samansuuntaisia alueellisten ja paikallisten sitten viranomaisten asema, joustavuus, suoritusvaraus, temaattinen keskittyminen, vammaisten oikeudet, rakenrastojen varojen käyttöön ottaminen, niistä käyttöön saaminen, valvontamekanismit. Nämä kaikki ovat sellaisia kysymyksiä, joista olemme keskustelleet hyvin intensiivisesti ja jotka myös tarkistuksissa ovat hyvin nousseet esille, ne menevät hyvin samaan suuntaan. Voimme olla varmoja siitä, että meillä on voimakas kanta, kun 11. heinäkuuta asiasta äänestetään, jolloin parlamentin asema tulee siis voimakas, ja voidaan saada tätä kautta myöskin hyvä neuvotteluvaltuutus neuvoston ja komission kanssa. Uskoakseni tarkistukset todellakin ovat tulosta hyvin intensiivisestä työskentelystä viimeisen puolen vuoden aikana. Ja olemme usein yhdessä keskustelleet hyvin innostuneesti asioista siitä, mihin suuntaan haluamme kohesiopolitiikkaa kehittää. Ja minusta monessa kohdin tämä on ollut hyvin raskastakin kaikille asianosaisille, mutta toivon, että tulos nyt sitten on tämän vaivan arvoinen. Ja me tätä kautta saamme aikaan hyvän tuloksen äänestyksessä 11. heinäkuuta. Uskoakseni heinäkuussa, kun äänestämme, me lähetämme voimakkaan poliittisen viestin parlamentista ulospäin. Nimittäin me tulemme ensimmäinen valiokunta, joka tällaisen suuren asetuspaketin on nyt käsitellyt, joka koskee ajanjaksoa vuoden 2014 jälkeen – ja kaikkia ohjelmia, joita EU:ssa on, me olemme todellakin ensimmäisiä, jotka lähtevät selkeän viestin ja sanovat, että me olemme valmiita neuvottelemaan, meillä on valtuutus, me toimimme alueiden puolesta, kansalaisten puolesta, ja me haluamme mm, olla neuvottelemassa neuvottelussa, jotka ovat vaikeat. Ja tämä juuri aikana, jolloin on olemassa talous- ja rahoitusmarkkinakriisi, jolloin me todellakin sanoa, että kohesiopolitiikalla me saamme aikaan investointivälineen, kehitysvälineen Euroopan unionille, sellaisen välineen, joka voi auttaa alueita ja jäsenvaltioita päästä, pääsemään ulos vaikeasta tilanteesta, ja joka on Euroopan myönteinen väline, solidaarinen väline. Ja minusta 11. heinäkuuta, siihen on vielä aikaa, työtäkin on vielä tehtävä, mutta voimme olla oikeutusti ylpeitä siitä, että olemme yhdessä tehneet hyvää työtä. Yhtä hyvin tiedämme senkin, että me pelkästään me ole siinä tilanteessa, että työtä vielä on tehtävä kohesiopolitiikan edistämiseksi, vaan että esimerkiksi myös kysymykset, jotka liittyvät rahoitusasetukseen Euroopan unionissa, eivät ole edelleenkään selvitettyjä ja, että ne tulevat vaikuttamaan kohesiopolitiikkaan. Ja tietysti me tiedämme myös sen, että keskipitkän aikavälin taloussuunnittelu ei suinkaan vielä ole loppuun saatettua, joten me olemme pitkälti riippuvaisia omissa päätöksissämme siitä, mitä tapahtuu. Meillä voi olla hyvin mukavaa, hyvää, nykyaikaista kohesiopolitiikkaa, mutta jos emme saa asianmukaista budjettiasta varten, se siitä sitten. Joten parlamentti on nyt ottamassa voimakkaan aseman ja viittaus vielä tässä siihen, että monissa tarkistuksissa on viitattu asioihin, jotka hoidetaan rahoitusasetuksen kautta ja joita emme vielä ole voineet työstää niin, että olisimme muuttaneet komission esityksiä. Siksi edelleenkin on tarkistuksia, joita ei ole voitu vielä työstää. Ajatellen nimenomaan sitä, että täytyy odottaa tulosta neuvottelusta, joka liittyvät rahoitusasetukseen yhtä vähän me voimme puuttua, tämä ei ole kovinkaan kaunilta, mutta meillä ei ole lukuja, meillä ei ole tietoa budjetista, emme ole tehneet esityksiä budjettisalta mietinnössä ja olen voinut todeta, että itse asiassa lähes kaikki tarkistukset ottavat etäisyyttä siihen, että nyt vaadittaisiin tiettyjä lukuja. Tämä on saman linjan mukaista. Meidän täytyy tässä toimia yhdessä mutta tämä tietysti johtaa siihen, että on asioita, jotka eivät ole vielä ennalta aavistettavissa, ja meidän täytyy sitten neuvottelussa neuvoston kanssa olla hyvin tarkkaavaisia, kun käydään neuvotteluja samanaikaisesti keskipitkän aikavälin rahoitussuunnittelusta. Lambert ja minä olemme sopineet, että me työstämme kompromisseja, tämä on luonnollista, jokaista artiklaa, jokaista johdantason kappaletta varten me tulemme tekemään, varten me tulemme tekemään kompromissiesityksiä, mutta ehdottaisin, että äänestyksessä kompromissitarkistusten osalta voisimme suhtautua niihin niin kuin olisivat paketteja. Esimerkiksi kompromissitarkistus, joka kohtisi vaikka artiklaa 14, että siihen ei sitten enää kohdittu kohdistuisi kymmentä erillistä äänestystä, vaan se pitäisi sitten käsitellä yhtenä pakettina, koska muuten yksimielisyys, jota me pyrimme saamaan aikaan eri tarkistusten esittäjien eri ryhmien välillä, on hyvin vaikea pitää koossa. Ja silloin voidaan menettää tällainen yleisnäkemys tilanteesta, joten me pyytäisimme valiokuntaa olemaan hyvin johdonmukaisena tarkistuksista äänestettäessä, kompromissitarkistuksista äänestettäessä – ja tietysti ensimmäisessä käsittelyssä totta kai yksittäiseen artiklaan, johon on tehty 200 tarkistusta, saada aikaan vähennettyä määrää tekemällä järkevä kompromissi, mutta minä olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että me varmasti onnistumme tässä. Varmastikin meillä on myös tarkistuksia, jotka ovat vaikeita työstää. Kysymykset, jotka liittyvät Connecting Europe-fasiliteettiin, siitä on vielä tarvetta käydä keskustelua. Kysymys, joka liittyy elintarvikkeisiin köyhille, kysymys, joka liittyy leikkauksiin, tämä on kaikki hyvin tärkeää, mutta tämä on hyvin poliittista samaan aikaan, eikä pelkästään yksinomaan meidän vastuullamme. Meidän pitää käydä keskustelua myös siitä, miten tämä kaikki saadaan yhteenkootuksi. Mutta me olemme päässeet minusta tässä nyt hyvän matkaa eteenpäin. Ensimmäisen keskustelun on jo käyty. Ensi viikolla keskusteluja jatketaan myös varjoesittelijöiden kanssa. Ja Strasburgin täysistuntoviikolla me yhdessä varjoesittelijöiden kanssa ja luonnollisesti myös ryhmien, työryhmien kanssa keskustelemaan kompromissitarkistuksista, niiden täytyisi, toivottavasti onnistuminen täytyisi olla perjantaina ennen täysintoviikkoa saatavilla englanniksi, niin että niitä voidaan tuolla sitten käsitellä, niin että meillä tuollakin on yksi viikko vielä aikaa tarkastella sitä, onko suurempia ongelmia yksittäisissä tapauksissa. Haluaisin muistuttaa myös siitä, että neuvotteluissa neuvoston kanssa – ja komission kanssa me voimme vain silloin olla menestyksekkäitä ja saada asianmukaisen budjetin, jos meillä on viisas lähestymistapa kohesiopolitiikan uudistamiseen, joka tekee selväksi sen, että olemme sekä kohesion ystäviä että paremman varojen käytön ystäviä niin, että nämä asiat voidaan todella yhdistää toisiinsa. Se merkitsee kuitenkin myös sitä, että omat kannat, joista olemme yhtä pieltä, että me emme vesitä niitä ennen kuin menemme neuvotteluihin niin, että mahdollisesti joitakin alueellisia herkkyyksiä otettaisiin huomioon jo alkuperäisessä mietinnössä. Ei ole kovinkaan paljon järkeä neuvoston kantoja, joista neuvotellaan ottaa mukaan tarkistuksella parlamentin mietintöön, koska se vähentää liikkumavaraa neuvotteluissa huomattavasti erinäisissä yhteyksissä, joten pyytäisin tukea sille, että me vahvistamme omia kantojamme ja hyvin suurella enemmistöllä teemme päätöksen valiokunnassa niin, että meillä on sitten voimakas neuvotteluasema suhteessa neuvostoon ja komissioon. Minusta Tämä tarjoaa parhaan mahdollisen lähestymistavan hyvin menestyksekkäisiin neuvotteluihin, ja silloin me saamme lopuksi aivan varmasti hyvän tuloksen neuvotteluista. Ja kuten Danuta jo totesi, josta me sitten raportoimme jatkuvasti, mahdollisesti jopa äänestämme, jos on muutoksia valtuutukseen. Olen kuitenkin hyvin iloinen siitä, että olemme voineet tarjota yhteistyötä kompromissin osalta ja toivon, että hyvin laaja tuki saadaan kompromissien taakse. Ja odotan mielenkiinnolla nyt kun kaikki ovat omalla kielellä voineet tutustua 2000 tarkistukseen, mitä kommentteja vielä tulee ja mihin suuntaan mennään kompromissien osalta sitten. Kiitos. Thank you, very much. Kiitos Konstantsa. Onko tähän jotain lisättävää, Lambert? Niin, kiitokset. No minä olen nyt vähän hämmentynyt, koska ehkä Konstantsa ajattelee, että kaikki menee vähän kuin jalkapallossa Euroopan tasolla, mutta nyt meillä vielä on kyllä paljon tekemistä. Mutta te nyt pelaatte kyllä tietysti vielä seuraavassakin matsissa. Ei kannata ajatella liian pitkälle. No, joka tapauksessa vähän vakavammin. Konstantsa kertoi kantamme hyvinkin eh, kattavasti jo. Me voimme tästä keskustelusta, joka on jo käyty, mahdollisimman paljon hyötyä. Myös alueiden komitea tekee työtä tähän suuntaan. Tämä tarkoittaa sitä, että me voimme saada tämän ehdotuksemme käsiteltyä. Me nyt tiedämme, missä vaiheessa neuvosto on. Itse asiassa on mahtavaa nähdä, että vaikka näytti siltä, että oli aika lailla vähän edistysaskelia saatu aikaan Tanskan kaudella, mutta kuten nyt olemme kuulleet, niin neuvostossa näyttäisiin olevan, olevan valmiita neuvottelemaan meidän, meidän kanssamme ja se on hyvä tässä muutaman viikon sisällä. Ja tämä on kiinnostavaa ja entistä kiinnostavampaa, koska tämä on nyt tarkoittaa sitä, että kun nyt ryhdytään neuvottelemaan, jos täällä vain puhutaan yleisesti asioista ja vain silloin tällöin keskustellaan, ei päästä mihinkään kestäviin tuloksiin. Nyt täytyy tosiaan sanoa, että tämä on nyt on selvää investointipolitiikkaa, niin kuin viime kokouksessa kuulimme. Eli tämä on meidän pääpolitiikkaamme, joka takaa kohesion sekä taloudellisessa, yhteiskunnallisessa ja alueellisessa mielessä, mutta on myös merkittävää kasvun ja työllisyyden kehittämiselle EU 2020-strategian piirissä. Eli tämä kuva nyt on syntynyt ja meidän, meidän ehkä täytyisi pyrkiä nyt saamaan nämä kompromissimme yhdessä tietysti Euroopan sosiaalirahaston suuntaan. Siitäkin äänestetään heinäkuussa käsittääkseni. Eli jos tämä perinteinen perhe ikään kuin nyt on valmis tästä kohesioon liittyvistä rahoista ja yhte- yleisistä säännöksistä, niin sitten tosiaan ollaan valmiita neuvottelemaan. Osa täällä sanoo, että nyt meidän täytyy miettiä paljonko rahaa on ja sitten vasta mennä näihin asetuksiin. Nyt me olemme valmiita kuitenkin tähän itse sisältöön ja pyrimme tekemään jotakin kestävän ehdotuksen suuntaan. Eli me emme nyt ryhdy tässä kompromisseissa muuttamaan mitään avainajatuksiamme. Sitä ei kannata odottaakaan. Me menemme siihen suuntaan, jota me olemme työasiakirjoissamme ja edeltävissä keskusteluissamme vaatineet. Me pysymme tällä linjalla ja haluamme sitten parantaa tätä lainsäädäntöä seuraavan lainsäädäntökauden aikana neuvottelujen kautta. Ja näin nyt täytyy todeta. Seuraavalla viikolla neuvosto kokoontuu huippukokouksessa ja tuo on asioita, joita siellä ei ole eh, vielä mukana listalla. Ja se, mitä komission jäsen sanoi aikaisemmassa kokouksessa, niin hän sanoi, ettei neuvoston kanssa ole tehty mitään sopimuksia eikä sen sellaista. Eli hän neuvottelee neuvoston kanssa, mutta mitään lopullisia kantoja ei ole esitetty. Eli tämä nyt nyt on se käsitys, jonka me olemme saaneet ja myös Kyproksen kaudelta. Eli katsotaan, no, on aika hämmästyttävää, että he nyt sitten ilmoittavat voivansa neuvottelemaan tästä asiasta useasta kertomuksesta, useasta laus- mietinnöstä. Kohesiopolitiikkaa täytyy saada päätökseen ikään kuin syyskuun puolivälissä jossain syksyn puolivälissä, ja tämä on mielestäni mahdollista tämä on se investointisuunnitelma, jonka nyt olemme hyväksyneet, ja meidän täytyy tämä keskustella, keskustelu saada päättymään. Tätä, tällaista toimintaa kansalaiset ymmärtävät, ja tämä on paras mahdollinen myös, tapa myös vaikuttaa. Minä kuulun myös ITRE-valiokuntaan. Siellä puhuttiin Eurooppa 2020 strategiasta ja teknologiasta ja innovaatiosta erityisesti. Ja siellä hyvinkin paljon ollaan omistauduttu kohesiopolitiikkaan myös, mutta siellä on paljonkin halua miettiä tätä sosiaalirahastoa ja myös meidän rahastoamme. Ja nyt meidän täytyy vastata näihin kysymykseen yhteistin, yhteisin toimin. Tämä saattaa todellakin vaikuttaa nyt tuohon uuteen budjettiin monivuotisen puitteiston piirissä. Me olemme nyt jo valmiita tähän. No itse asiassa minun nyt ei ollut oikeastaan pakko täällä mitään sanoa, koska en oikeastaan lisännyt mitään siihen, mitä sinä jo ehdit sanoa, mutta ehdin jo kuitenkin puhua. No, oli hyvin tärkeää se, mitä sinä sanoit, enkä yritä esittää tätä lohdutukseksi, mutta tässä nyt todellakin on kyse investointisuunnitelmasta Euroopalle. Tämä tämä teksti. Eli ymmärsin varmasti sinua näin, niin meidän voisimme tästä tehdä tästä suorastaan oman mainoksemme ja logon. Ja nyt sitten varjoesittelijät. Be shorter. Yeah. Varjoesittelijänä pitää puhua lyhyemmin, eikö niin? Pro- provocative as, as our... No niin. Olenko yhtä provokatiivinen kuin esittelijämme? On hyvin vaikeaa tehdä kompromisseja. Mikä minun kantani nyt oikein on? Ei. Kun katsomme, mikä oli komission ensimmäinen kannanotto niin jopa tämänhetkinen tilanne on varsin vallankumouksellinen. Eli yhteyksiä oli varsin vähän, lähinnä kohesiopolitiikkaan, ja kun ajatellaan joustavuutta ja korvamerkintöjä, mutta se mitä nyt tänään lukee, ei suinkaan tänään, koska näitähän on melkomoinen nippu näitä asiakirjoja, mutta joka tapauksessa tilanne on aika lailla toinen. Pääkysymys on siitä, miten saadaan synergiaa kansallisten ja eurooppalaisten intressien välille – kun katsomme asiaa tarkkaan, niin toki kansallisiakin intressejä voidaan huomioida silloin, kun ne nousevat esille eri alueilta. Minun mieleni pääkysymyksenä nousee se, että totta kai meidän täytyy saada yhteisiä kantoja, enemmistöt ja vähemmistöt vaihtelevat aina äänestyksessä, mutta meillä on aika lailla vallankumouksellisia ehdotusryhmiä. Ensinnäkin, että päästäisiin eroon näistä erityyppisistä alueista, kolmesta äh, aluetyypistä. Nämä siirtymäkauden alueet, siirtymävaiheen alueet poistettaisiin. Eli pois, muutettaisiin koko järjestelmä. Siitähän on keskusteltu lukuisissa valiokunnissa, myös budjettivaliokunnassa, jossa olen itse jäsenenä. Eli olisi kyllä aikamoisen vallankumouksellista, jos tätä lähdettäisiin muuttamaan. Toinen ajatus on se, että uusista rahastoistakin on aika lailla kumouksellisia ajatuksia. Olisi tällainen makroalueellinen rahasto, ja sehän on ajatuksena aivan uusi ja muuttaa täysin koko kuvan. Meillähän on makrotaloudellisten, makrotaloudellinen strategia alueellisesti, mutta mitään ei ole sanottu siitä, että olisi erillistä rahoitustakin. Komissio on aina sanonut, että toki tämä voidaan järjestää, mutta se on sitten ulkopuolista rahaa. Ehdotuksissa ei kannata lisärahaa vaatia. Ne, jotka ehdotukset, ehdotuksia tekevät, eivät tietenkään rahaa pysty tarjoamaan. Eli melkomoinen vallankumous olisi, jos tässä edettäisiin. Sitten kolmas seikka on tämä ver- verkkojen Eurooppa-väline. Aivan vilpittömästi sanottuna, minä itsekin olen tehnyt ehdotuksen, se ei ole ryhmän kanta, mutta me olemme siitä vielä eri linjoilla. Mutta jos olisi tämä kohesio rahasto, ajatus, eikä otettaisikaan tätä 10 miljardia, joka sitten korva merkittäisiin hankkeille. Kukaan ei tiedä, mihin nämä hankkeet oikein häviävät. Olen Kallasin kanssa järjestänyt tapaamisen ja ymmärsin niin, että tässä todellakin on tällainen siirtymäväline ja 10 miljardia. Ja komissio ei tästä peränny. Syynä aivan selvästi on se, että liikennealan hankkeet ovat olleet hyviä maan sisäisesti, mutta rajat ylittävästi vaikka huonoja. Tämä on varmasti yksi pääsyistä. Oikeastaan ainut, mihin me voisimme luottaa, kun ajattelemme kohesiota, liittyy siihen, mitä Posti Naaru on ehdottanut. Kallas sanoi aivan selvästi, että tämä liittyy vain sellaisiin, rahoitusta tulee vain sellaisille hankkeille, jotka tulevat kohesiomaista. Liettuahan on kohesiomaa, mutta Saksa ei ole. Eli tähän hankkeeseen, tähän tiettyyn hankkeeseen näitä rahoja ei voitaisi käyttää. On vähän kummallista ymmärtää, miten näitä rahoituksia järjestettäisiin, jos vaikka Liettua ja Ruotsia pyritään yhdistämään jollakin konstilla? Tiedän, että ehdotuksia on, on tehty paljon siitä, että tästä päästäisiin eroon, mutta kyllä kompromisseja pitäisi löytää. Sitten en ihan kaikkea ymmärrä. Tietyissä maissa on isoja alueita ja paljon alueita. Ehdotus minun mielestäni on sellainen, että kyllä siinä jonkinlainen punainen viiva, punainen lanka on oltava. Näyttää siltä, että komission täytyy sitten lähteä juttu sille kaikista pienimpienkin kuntien kanssa suoraan. Ja kumouksellisia ehdotuksia on tullut siitäkin, että kyse on jopa ihan tällaisista pienistä ryhmistä, jopa toisina ajattelijoista kunnallisella tasolla, joihin pitäisi olla yhteydessä. Ei suinkaan pelkästään kunnan viranomaisiin. Mutta en minä kyllä näe, miten komissio voisi lähteä juttelemaan kaikenlaisten toimintaryhmien kanssa niin, että päästäisiin jotenkin korkeammalle demokratian tasolle. This is regarding the money. No niin, seuraava kommentti liittyy rahaan. Minä en ollut alussa paikalla, koska olin budjettivaliokunnassa. Mehän äänestimme budjettivaliokunnan lausunnosta tästä asiasta, koko jutusta, asetuksesta, aluekehitysrahastosta, kohesiorahastosta, alueellisesta yhteistyöstä. Hyvä juttu on se, että näissä lausunnoissa ei ole enää näitä 20 eh, per hanke. Eivät ne niin kovinkaan kummallisia ehdotuksia ole vallankumouksellisia ainakaan. Mutta siellä on yksi ehdotus, joka on vakavasti otettava ja yleisluontoinen. Kyse on kysymyksestä neuvostolle tai komissiolle. Rahaa kohesiolle on 5,1 prosenttia vähemmän. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että vaikkakin raha saataisiin 5 prosenttia enemmän, niin kuin Suressa äänestettiin, niin se ei riittäisi siihen, että tehtäisiin hienoja suunnitelmia. Ja kysymys tässä ehdotuksessa on se siitä, että yritän saamaan vastaus siihen, mitkä ovat ne leikkausalueet, kun rahaa on nyt on vähemmän ja niinhän sitä on. Kyse on myös verkkojen Eurooppa-välineestä. Minä ymmärtäisin niin, että toimimme vakavien esittelijöiden kautta niin, että kompromissit saadaan sitten hyväksytyksi. Meillä on kohesiomaita, on hyvin kehittyneitä alueita, vähemmän kehittyneitä alueita, siirtymävaiheessa olevia alueita. Ja tätä kautta me emme pääse hyvään tulokseen, jos kompromisseja ei tehdä. Minä itse ainakin yritän toimia kompromissin hengessä, muuten näytetään ongelmiin. Kiitos. Very much. Kiitokset. Tahtoisin seuraavia puhujia puhumaan mahdollisimman lyhyesti, koska meillä on vain puoli tuntia aikaa. Seuraava varjoesittelijä, olkaa hyvä. Pani předsedkyně, dámy a pánové, já budu stručný. Naiset herrat, voin olla lyhyt sanainen. Olen täysin tietoinen siitä, että edessämme on vaikea ongelma. Ja siksi luotan ensimmäisiin kompromissiesityksiin, joista tullaan keskustelemaan. Minä luotan täysin esittelijöihin ja siihen, että he neuvotteluista tulevat myös kertomaan meille. Joka tapauksessa täytyy vielä lävitse se, että valiokunta ja parlamentti puhuvat yhdellä äänellä, koska vain silloin meillä on mahdollisuus viedä lävitse omat ehdotuksemme suhteessa komissioon. Minä lähden liikkeelle siitä, että meidän pitää pyrkiä saamaan aikaan välitöntä yhteistyötä, eikä meidän pidä harhautua keskustelemaan sivuseikoista meidän täytyy löytää kompromisseja niin kuin aina. Jos me puhumme yhdellä äänellä, silloin komission täytyy myös ottaa askel taaksepäin. Olen, niin kuin sanottu, valmis työskentelemään kommunismilta yhteistyössä. Madame la Présidente, merci. Kiitokset. Niin, minä kovasti haluaisin kehua kahden esittelijän tekemää työtä tästä asetuksesta joka on varmasti yksi tärkeimmistä tämän lainsäädäntökautemme aikana. Yleisesti ottaen voidaan olla tyytyväisiä siitä, että konsensus on saatu aikaan tietyistä kysymyksistä, jotka ovat meidän mielestämme tärkeitä. Me odottelemme nyt kompromissiehdotuksia tänä iltapäivänä on varmaankin hyvin vaikea esittää kantoja näistä kahdesta tuhannesta tarkistuksesta. Yleisluontoiset ajatukset riittävät kaikista merkittävimpiin asioihin. Uskon kuitenkin, että olisi nähtävä neuvotteluissa erityisesti kaksi painoarvotaan tärkeää asiaa, jotka nykyisellään tähtävät ja ylittävät tämän unionin yleispolitiikan suuntaviivat, eli julkisen talouden varojen vähentäminen ja sitten tuo jäsenvaltioiden talousarvion talousarvion itsenäisyys, itsenäisyys, joka liittyy tähän makrotaloudelliseen tilanteeseen, ja me olemme tämän kieltäneet. Tämä on meidän ryhmällemme hyvin merkittävä kysymys ja juuri tuo makroehtojen esittäminen on lähes tulkoon valiokunnassammekin saavuttanut yhteisymmärryksen. Ja tämä voidaan nähdä alueille tarjotuun vastuun näkökulmasta, kun niille määritellään sellaisia vastuita, jotka eivät niille kuulu. Haluaisin vielä myös ottaa esille nuo poikkeusehdot. Varmasti täytyy tehdä hyvinkin syvällisesti vielä työtä, jotta me tutkailemme lauseke lausekkeelta liitteet, mitä Euroopan komissio tarjoaa, ja erityisesti täytyy tarkkailla sitä, että se ei ole hyväksi käyttävää ja tässä puhutaan myös alueiden luokistuksesta ja myös siirtymäajan alueista. Me olemme sitä mieltä, että tämä uusi luokkajärjestelmä pitäisi säilyttää. Ja tuskin tämä mikään yllätys teille on. Teemme tarkistuksen tai siihen, että tämä ehdotus poistettaisiin. Tässä puhutaan kolmesta alueluokasta. Meidän mielestämme se on hyvä ja tasapainoinen ehdotus, erityisesti kun alueet ovat nyt siirtymässä ensi vanhasta tavoitealueesta yksi, yksi josta kyse, jossa kyse oli 70 prosentista niistä tuista, joita ne saivat 2007-2013 välisellä ajalla. Ja vielä haluaisin kiinnittää huomiotanne näihin kaukaisiin merentakaisiin alueisiin. Tähän kysymykseen, tämän kysymyksen olemme ottaneet useampaan otteeseen esille tässä valiokunnassamme ja tästä myös Itävalta ja Ruotsi ovat siitä puhuneet ja meillä on tähän nyt tarkistus ja toivomme, että tuota rahamäärää ei vähennettäisi ja meidän valiokuntaamme kuullaan ja tätä meidän valiokuntaamme seurataan kaikista meren, kalta, meren takaisista kaukaisista alueista. Joka tapauksessa minä haluan näin ne varauksina, niin kuitenkin kiittää tätä konsensushenkeä, joka valiokunnan salissa vallitsee ratkaisun löytämiseksi. Kiitokset, kiitos teille ja Kopacek. Thank you very much, Madam Chair, for giving... Kiitos puheenjohtaja, että saan mahdollisuuden osallistua tähän keskusteluun. Ensin haluan kiittää molempia yhteisesittelijöitä Haluan kiittää mietinnöstä ja tarkistusehdotuksesta. Tämä on hyvä pohja jatkotyölle kohesiopolitiikan lainsäädäntöpaketin tiimoilta. Muutamia kommentteja. Olen myös tehnyt ehdotuksia tarkistuksiksi. Ensinnäkin temaattinen keskittyminen. Mekin yhdemme siihen näkemykseen, että seuraavalla ohjelmointijaksolla kohesiopolitiikasta pitäisi tulla tulossuuntautuneisempaa, kustannustehokkaampaa. Näin ollen joustavuus sekä ohjelmoinnissa että täytäntöönpanossa on tarpeellista, välttämätöntä. Joustavuus sallii sen, että temaattinen keskittyminen voi heijastaa äh, alueiden tarpeita ja ottaa huomioon tavoitteet. Hyvälle, hyville kollegoilleni äh, totean, että vallankumouksellisuus ei välttämättä ole pahaksi. Täysin Tuen sitä, että poistettaisiin komission ehdotus tässä kohtaa. Tässä oikeastaan mennään pois tästä työpaikkojen ja kasvun rahoittamisesta, vaan jos mennään rahoittamaan parhaasti menestyviä alueita, niin sehän on varsin kyseenalaista. Toivon valiokunnan kollegoiden tukea ja myös neuvotteluissa neuvoston kanssa tälle asialle. Tuen myös esittelijöiden ehdotusta siitä, että poistettaisiin lisäehdot sille, miten yhteisen strategiakehyksen varoja voidaan myöntää silloin, kun ALV-kuluja huomioidaan. Olen tehnyt myös tarkistuksen alueellisesta yhteistyöstä. Yhteisrahoituksen osuus pitäisi olla 85 prosenttia eikä 75 prosenttia. Näin jäsenvaltiot voisivat olla kunnianhimoisia kunnianhimoisempia ja varmistaa myös vastaanottokyvyn. Yksi seikka, joka mainittiin edellisissä puheenvuoroissa, on sidosryhmien merkitys ohjelmointivaiheessa. Ei kenties nyt tällaisten toimintaryhmien ihan vallan, mutta sidosryhmien joka tapauksessa. Olen tehnyt tähän suuntaan meneviä tarkistuksiakin, vaikkakin komission ehdotus kattaa tämän seikan jo varsin hyvin. Kiitos ja mielelläni teen eh, kompromisseja ja jään odottamaan niitä. Kiitokset. Nyt haluaisin päättää tämän tältä päivältä. Manescu, Piper, Toiler. Si, Mr. Nilsson. Uh, and Madame Smolkova. So, okay. No niin, Smolkovakin vielä voi päästä luettelolle. Kolme minuuttia per puhuja. No niin, jos kaksi minuuttia puhutte, niin sitten voin ottaa tähän luettelolle enempää, mutta enempää aikaa ei ole. Huomenna vielä on tunti aikaa keskustella asiasta. Nyt luettelo päättyy Smolkovaan. Ai anteeksi, siis Smolkovaa ei voidakaan kuulla, koska täytyy kuunnella vielä eh, varaesittelijä. No niin, nyt esittely, vara, varjoesittelijä vielä, olkaa hyvä. Okay, okay, okay, okay. And then we have one hour tomorrow. Elisabeth, the floor is yours. Elisabeth, olepa hyvä. Um, yeah. Loistavaa. Niin, monet kiitokset aluksi. Mehän olemme nyt siis neuvottelemassa. Siksi olenkin ollut kovin paljon liikkeellä. Ja on totta, että meidän täytyy päästä yksimielisyyteen. Haluaisin sitä kaksi kommenttia. Ensinnäkin uskoakseni ajatus tästä yhteisestä strategisesta puitteesta, että siitä tehdään äh, säädös, niin sanoisin, että minä hyväksyn esittelijöiden tekemän työn näiltä osin, mutta voin kuitenkin sanoa, että tämä tulos ei ole onnistunut, ei ole onnistunut saman aikaan hyvää, hyvää luonnosta, vaikka katsoo, miten paljon äh, he ovat ponnistelleet tässä. Saman aikaan myönnän, että minä pyrin muuttamaan tätä, mutta minäkään en onnistunut tekemään vakuuttavaa tarkistusta, koska sillä hetkellä, kun tämän asettaa sellaiselle tasolle, että jokainen sana osaltaan vaikuttaa siihen, miten, mihin suuntaan rakennerahaston varat, rahat liikkuvat sillä hetkellä. Ja meillä on teksti, ikään kuin tämä tulisi tällainen mukava päätöslauselma, niin silloin, silloin jäsenvaltiot niiden osalta tulee ongelmia siinä, miten käyttää rahoja, että tätä ei pitäisi tehdä. Tästä syntyy huono kuva parlamentista. Mik, miksi parlamentti vaikuttaa siihen, että kun pyritään yksinkertaista asetusta, niin tässä kohdassa se muuttuu äärimmäisen mutkikkaaksi. Minä mielessäni kuvittelin, mitä merkitsee jäsenvaltioille näillä näiden esityks, meidän esityksemme ehdoilla, olipa se nyt minun tarkistuksena tai pelkästään esittelyjen esittämässä muodossa, miten ne pystyisivät tekemään operatiivisen ohjelmaan tai järjestämään omalla alueellaan rakennerahastojen käytön. Minä jättäisin mieluummin asian sikseen. Minusta meidän pitäisi vedettyä alas tältä tasolta pois tämä yhteinen strategiakehys meillä on tietty asiakirja, joka antaa tiettyä suuntaa sille, miten asia hoidetaan, ja komissiolle pitäisi jättää se, antaa suurempiin käsiin se, miten tämä ohjaus on avuksi jäsenvaltiolle, niin että ei synny kasaa säädöksiä, jotka ovat tällaisia säädöksiä, asetuksen tasoisia, kun tiedossa on, että sen puitteissa mikään ei enää toimi, koska ei tiedä, miten tätä tulkitaan. Tästä syystä minulle olisi tärkeää, että yhdessä pohtisimme vielä sitä, ja minun mielestäni tekstiä voidaan muuttaa tai säilyttää sitä, mutta että sitä ei jätettäisi tähän ankaraan, tiukkaan asetuksen muotoon, vaan vedettäisiin se siltä tasolta alas. Tämä on minulle minulta suuri vetoomus kaikille, koska en usko, että me voimme mitään hallintoa kehottaa toimimaan ohjelman tekemiseksi näissä puitteissa – emme voi vain pitää lippua korkealla ja sanoa, että olemme hyödyntäneet demokraattisia oikeuksia. Minusta meidän pitää etsiä tässä tasapainoa ja miettiä sitä, mikä se tasapaino voisi olla sen välillä, että me olemme huolehtineet demokraattisista oikeuksistamme ja että samaan aikaan saamme järkevän asetuksen, joka paikan päällä voidaan todella panna toimeen. Thank you very much. Kiitokset. Ja Manesku, olkaa hyvä. Kiitän puheenjohtajaa niin pyrin nyt puhumaan lyhyesti. Kiitän kahta esittelijää tästä mainiosta työstä. He ovat kovasti ponnistelleet tämän eteen ja kovasti myös pyrkineet käsittelemään järkevällä tavalla näitä kaikkia tarkistuksia ja uskon, että saamme heiltä mitä mainioimmat tarkistukset, jotka voimme sitten yhdessä hyväksyä ja niiden pohjalta neuvotella neuvoston kanssa. Minä haluaisin hyvin lyhyesti viitata muutamiin asiakohtiin, jotka mielestäni ovat niin merkittäviä, että niiden pitäisi päätyä myös tuohon lopulliseen versioon. Jos mietin sitä, miten innovointia ja kasvua voidaan tukea PK-yrityksissä, joka on, mikä on tärkeä asia unionin tulevaisuuden kannalta, niin varmasti voimme olla sitä mieltä, että tämä yhteissäännös, samoin kuin kaikki erityissäännökset, tarkoittavat sitä, että meidän täytyy ottaa mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset paljon läheisemmin mukaan tähän koheesiopolitiikkaan suuntaan. Ja siitä syystä täytyy artiklassa yksi jo suoraan puhua tuosta Small Business Actista, koska vain siten voimme ottaa huomioon pk-yritykset ja taata niille oikein hyvät puitteet ja kehykset toimia ja myös saada riittävästi rahoitusta toimilleen. Ja toinen asia, joka mielestäni pitäisi tekstissä olla, on tuo tekninen avunanto, ja se on tuossa artiklassa 53. Jos meillä ei ole riittävän puolueetonta tietoa eikä myöskään tietoa välitetä sekä alueelliselle, paikalliselle ja kansalliselle tasolle kaikille kumppaneille, kaikki se mitä me olemme tehneet ovat aivan turhia. Monta kertaa paikalliset toimijat, pk-yritykset ja kaikki muut ovat suorastaan menettäneet rohkeutensa osallistua tähän työhön ja hakea varoja unionin rahastoista. Tästä vuosittain ja jatkuvasti Jatkuvasti löytyy kertomuksia juuri siitä, että PK-yritykset varsinkin tuntevat olonsa täysin epätoivoiseksi tässä tilanteessa. Ja sitten tämä keskustelu, jota me olemme täällä käyneet, käytännössä menettää merkityksensä. Artiklassa 51 pitäisi mainita se, miten jatkuvasti täytyy välittää tietoa ja myös kouluttaa artiklassa 5 mainittuja kohteita, jotta ne tietäisivät, miten tätä tulevaa ohjelmakautta voidaan käyttää ja jotta voitaisiin tulevalla ohjelmakaudella myös välttää virheitä ja ongelmia ja kaikkia niitä esteitä, joita PK-yritykset usein äh, joihin ne törmäävät usein tämän, tässä rahan haussaan. Ja sitten tuo artikla 29, paikalli, aluekehitys ja paikalliskehitys äh, kohta. Siinä kappaleessa kolme mielestäni tulisi mainita nuo kumppanit, jotka ovat mainittu artiklassa 5, että kaikki nämä kumppanit, jotka artiklassa 5 ovat mukana, kuuluisivat tuohon valintastrategiaan ja se olisi sitten selkeämpää paikallisella tasolla. Ja tuo kumppanuusperiaate toki on harvinaisen merkittävä. Siitä on keskusteltu myös meidän valiokunnassamme ja päästiin suurin piirtein yhteisymmärrykseen tästä asiasta. Ja mielestäni tämä kumppanuuskysymys pitäisi mainita selkeästi tässä tekstissä, mitkä kumppanit kumppanit voivat saada myös tuota teknistä tukea. Ja tässä palaan siihen, mitä jo aikaisemmin sanoin teknisestä tuesta ja siihen liittyvistä artikloista. Jäsenvaltioiden täytyy järjestelmällisesti ottaa paikallisviranomaiset ja alueelliset viranomaiset tähän työhön mukaan ja jatkuvasti kertoa niille uusista tavoitteista ja pyrkiä luomaan uusia kumppanuuksia yleisesti ottaen kun tässä nyt on valtavat määrät uusia tarkistuksia tehty, te, tehty, niin myös tähän suuntaan pitäisi tekstiä pyrkiä tarkistamaan. Toivon, että nämä ajatukset pääsevät tuohon lopputekstiin ja tulisivat myös näihin kompromissiehdotuksiin mukaan, jotta nämä mainitsemani merkitsevät asiat eivät unohtuisi tekstistä ulkopuolelle. Kiitoksia. Kiitokset ja sitten Bieber. Ja, Kiitos. Me puhumme suurimmasta budjetin osasta, joka on Euroopan budjetissa. Ja käymme rauhallista keskustelua, jossa ei ole lainkaan tunteita. Minä en oikein voi ymmärtää tätä. Minä haluaisin pystyä sanomaan kotona, mm, mitä minä oikein olin edustamassa, kun Euroopan parlamentin vaaleissa minulta kysytään, mitä me konservatiivit olemme saaneet vietyä lävitse. Samalla tavoin tällainen kysymys varmaan tulee estämään myöskin vihreille tai sosiaalidemokraateille. Ja mehän olemme nyt tekemässä kompromisseja rauhallisesti. Suoraan sanoen tämä pelottaa minua hiukan. Minä en voi uskoa, että kristillisdemokraattiset lähestymistavat, jotka liittyvät kasvuun, voivat olla samanlaisia lähestymistapoja kuin sosiaalidemokraattien lähestymistavat. Keskustelu joka minua ärsyttää ja johon en usko. En usko, että voisimme suhteessa neuvostoon, kun me pyrimme ajamaan yksimielisyyttä, tai kuten Rova Kree sanoi, että me pyrimme mahdollisimman monista asioista äänestämään paketteina, että me tässä todella voimme päästä eteenpäin. Minä voin luvata teille, että minä tulen tuomaan tarkistuksia ja tulen keskust- meidän täytyy keskustella asioista perustavanlaatuisesti. Ja varmastikin löytyy liittolaisia, jotka tulevat jakamaan minun strategiani. Haluaisin ottaa esille jotakin kommentteja. Ensinnäkin aihe, että me haluaisimme sitoa rakennerahastot voimakkaammin eh, ylikansallisiin verkkoihin, eli tähän eh, mehr europäischen Mehrwert zu erreichen. Verkkojen Eurooppa-fasiliteettiin, josta aikaan enemmän lisäarvoa. Toinen asia, josta käyttämättä jääneet varat yritetään saada voimakkaammin komission vastuulle niin, että jos jäsenvaltio haluaa, että niitä todellakin voidaan käyttää paikan päällä. Komissio ei halua että tässä on tällaista vastuuta vastaan, mutta tämä olisi todellinen sysäys Euroopan parlamentista – niin, että alueilla voitaisiin saavuttaa enemmän voimakkaammalla eurooppalaisella vastuulla. Sitten kumppanuussopimukset. En nyt aio niistä yksityiskohtaisemmin puhua, mutta haluaisin vielä kerran puhua näistä siirtymäkategorioista. Minulla on edelleenkin se toivo, että löydämme jonkinlaisen kompromissin. Se, että tämä nyt vain hyväksyttäisiin siinä muodossa, kun komissio on sitä esittänyt, ei minusta ole oikein me voimme löytää kompromissin, jossa sanomme, että tällainen välikategoria, mutta me määritämme, miten pitkään, miten, kuinka monen vuoden ajan alueita voidaan tukea sen puitteissa. Enemmistö kansanpuolueissa on näitä välikategorioita vastaan, liberaaleissa on tukea myös tälle ja monista muistakin jäsenvaltioista yli rajojen. Miksi täällä parlamentissa sitten olisi vaikea löytää kompromissi sillä jos viime kerralla haluamme välttää kiistelevyyttä ja erilaisia äänestyksiä parlamentista, jos me emme halua tällaista kiistelyä, niin silloin meidän sitten on syytä nyt istua pöydän ääreen ja myös pyrkiä löytämään kompromisseja puoluepoliittisten kiistojen kautta. Thank you, eh, Mike. Kiitokset, Jattroiner. Niin, hyvät kollegat. Minä halusin käyttää tilaisuutta ja tarttua kollega Kreelin kommentit, jotka liittyvät varantoasetukseen. Millähän oli kunnia ja ilo parlamenttia johtaa näihin kolmikantaneuvotteluihin, jotta käytiin vaikeissa neuvotteluita, valvontavaliokunta kävi tässä asiassa. Tämä kosketti meitä kaikkia. Tämä liittyy näihin spending committees varoja käyttäviin valiokuntiin. Eli siis kaikki se, mikä nyt on juuttunut neuvostossa, tämä saa minut vain pudistelemaan päätän. Ensinnäkin me parlamentissa olemme voimakkaasti ajaneet sitä, että olisi uusia rahoitusvälineitä hallitusten ja valtioiden päämiehille. Nämä rahoitusvälineet ovat olleet suuri uutinen myöskin tiedotusvälineissä. Nyt kolmikantaneuvotteluissa käydään kiistaa siitä, voiko näistä rahoitusvälineistä palata varoja takaisin. Eihän niissä ole mitään järkeä, jos rahoja ei niistä voi palata takaisin, mutta neuvosto on asettanut tämän kiistanalaiseksi. Neuvosto on sanonut, että se ei halua tällaista, että varoja palaa näistä takaisin. Sitten artiklassa 56 ja 57, niissä en, ei näy ole lainkaan otettu huomioon äh, parlamentin tarkistuksia, on ollut erinäisiä teknisiä kolmikantaneuvotteluja. Nyt jos perjantaina Koreper ei liiku asiassa, lähdemme liikkeelle siitä, että ensimmäisen käsittelyn sopimusta ei tulla samaan aikaan. Tämä on ongelma meille, sillä sektoraalisten asetusten osalta pitäisi päästä eteenpäin, mutta tässä me emme nyt saa kuitenkaan suostua siihen, että meidät pyritään nyt tässä jotenkin saamaan epätoivovaltaan, niin, koska se voisi heikentää Euroopan parlamentin asemia. Kuten Rova Krell sanoi, on joitakin asioita, aluepolitiikan asetuksessa ja budjettiasetuksessa, jotka voivat olla, ovat kenties liian yksityiskohtaisia, mutta kuitenkin meidän pitäisi pitää kiinni näistä suuntaviivoista, joista yhdessä olemme sovineet. Täytyy olla puitteet, täytyy olla parlamentin valvontaoikeuksia, täytyy olla mahdollisuus siihen, että komissio voi vaikuttaa asioihin ja niin, että olemassa tietty yhteys poliittisiin tavoitteihin, jotka on Euroopan tasolla asetettu koska muuten tässä ei ole mitään järkeä. Jos kuulen, että komissio esimerkiksi saisi mahdollisuuden ryhtyä rahoituksellisiin korjauksiin, niin minulla ei olisi lainkaan hyvä omatunto enää eurooppalaisten rahastojen hallinnoinnissa. Tämä teille tiedoksi tähän valiokuntaan, koska neuvosto saattaa yrittää sitä, että se jakaisi Euroopan parlamenttia – eri valiokuntia, jotta ne saatettaisiin eri kannoille, esimerkiksi maatalous- ja aluekehitysvaliokunta eri kannoille kuin budjettivaliokunta. Kuitenkin olisi järkevää, että toimisimme mahdollisimman yhtenäisesti, koska vain yhdessä kokonaisparlamenttina voimme saavuttaa jotakin. Thank you. Kiitokset ja Janna. Yes, uh, president, I... Puheenjohtaja, muutama kommentti. Ensinnäkin, kun ajatellaan Markus Piperin esittämää kommenttia, kompromissi luonteensa mukaisesti on kompromissi. Kompromissia ei voi olla, jos ei ole kompromissi. Kompromissi on sellainen, mistä me olemme samaa mieltä, josta sovitaan. Ja jos ei ole samaa mieltä, niin silloin ei ole kompromissi ja sitten syntyy ongelma ja sitten pitää äänestää erikseen. En näe, mitä ongelmaa tässä nyt olisi äänestää sellaista seikoista, jotka eivät ole mukana kompromississa. Jos näin todella on, niin muutama kommentti. Olemme juuri kuulleet alueiden komitean esittelijä. He tukevat meidän näkemystämme siitä, että, että meillä olisi tämä liite ja siellä sitten lisäsäännöt. Jos mennään yhteispäätös tarkoittaa, että me haluamme liitettä ja neuvostokin haluaa liitettä. Me olemme pitäneet kokouksen Tanskan johdolla. Mitäpä sitten neuvoston kannasta suhteessa tähän liitteeseen? Jos he sanovat, että ei liitettä, niin sitten tämä on ajan huukkaa ja se pitäisi poistaa ja sitten niille koidut säännökset. Toinen seikka. Verkkojen Euroopan väline. Minä ehdoin, että se, ehdotin tarkistuksissa, että se poistettaisiin. Minäkin olen tavannut Kallasen niin kuin jotkut kollegat. Itse asiassa lukuisiakin kokouksia oli. Ja näistä kokouksista minä ymmärsin, että komission jäsen Kallasille verkkojen Eurooppa-väline ei liity millään tavalla kohesiopolitiikkaan. Tämä oli se viesti, minkä minä hänestä ymmärsin. Ei kohesiopolitiikka siis. Eli rahat otetaan siis kohesiorahastosta, mutta sitten kun se sieltä otetaan, niin se ei ole enää kohesiorahasto, vaan menettää tämän asemansa. Kyseessä on uusi väline, joka sitten toimii erikoisviraston kautta. Se ei ole enää kohesiorahaston alaista, vaan se on jonkinlaista kohesiorahaston tapaista yhteisrahoitusta. Mutta ei ole mitään konkreettista päätöstä siitä, mille maille ja kuinka paljon, vaan tämä on ikään tällainen avoin huutokauppa. Jos lista on avoin, niin en ymmärrä miksi tämä pitäisi olla asetuksessa, joka käsittelee kohesiorahastoa. Totesin, että tämä ei ole oikea paikka. Jos päätetään, että 10 miljardia otetaan, minusta se ei ole korrektia, mutta joka tapauksessa minun näkökulmastani Tämä ei sitten enää ole mikään kohesiorahasto. Minä tuen ajatusta alueellisesta yhteistyöstä Kovacilta. 85 tällä hetkelläkin on yhteisrahoituksen maksimimäärä. 75 on paljon huonompi luku kuin aikaisemmin. Me olemme korostaneet alueellisen yhteistyön merkitystä. Se on entistä vaikeampaa. Näin ollen 75 on virhe. 25 pitäisi pysyä. Ďakujem pekne. <clears throat> Vážení kolegovia, sa úvode chcem... Uh, I'm sorry, I wanted to... Hyvät kollegat. Madam Fogo, if you just want one minute, I... Niin, ehkä minuutiksi voitte saada puheenvuoron kohta. Thank you very much. Kiitokset puhua ruotsia, kun sitä kerran täällä voi puhua. Se on monestikin helpompaa silloin esittää näkemyksiä. Aluksi haluaisin sanoa, että olen hyvin vaikuttunut esittelyiden työstä ja heidän asenteistaan etsiä laajoja kompromisseja. Se nimittäin on tärkeää. Se on tärkeämpää kuin uskommekaan, jos parlamentti jakautuu tärkeissä kysymyksissä meillä mitään mahdollisuuksia neuvotteluissa ja häviämme. Tietenkään kaikista ei olla yhtä mieltä, pitää sitten äänestää, jos ollaan eri mieltä, mutta suurista tärkeistä linjoista meidän täytyy pyrkiä saamaan aikaan yhtenäisyyttä. Sitten halusin puhua sen puolesta, että kun suuret kompromissit, jotka liittyvät kumppanuusperiaatteen, otetaan esille, haluan olla mukana jättämässä kantoja näihin tarkistuksiin, koska minusta kumppanuus, nimenomaan alueelliset kumppanuudet, ovat äärimmäisen tärkeitä, koska niiden kautta voidaan vaikuttaa politiikan toimeenpanoon. Tämä on silloin perspektiivi, joka lähtee liikkeelle rohjuuritasolta ja tässä alueellahan kohtaavat nämä alueelliset näkökannat ja EU 2020 strategia ja luodaan edellytykset toiminnalle, jotka liittyvät esimerkiksi kasvuun. Ja tällöin kumppanuudella on todella paljon merkitystä. Ei voi olla niin, että osa alueista että äh, niissä puhutaan äh, joustavuudesta ja sitten vältetään vastuunottamista ja vältetään kumppanuutta. On tärkeää, että alueet ottavat vastuuta alueellista kumppanuutta ja vetävät mukaan kansalaisia ja kansalaisten järjestöjä. Kiitos. Madame Smolkova, olkaa hyvä. Áno, veľmi krátko, pretože skôr využijem zajtra pri... Kiitokset. Niin, huomenna varmasti puhun ihan kohta. Nyt lyhyesti olen vain pahoillani nyt esittelijöiden suuntaan siitä, että olen jättänyt varsin suuren joukon tarkistuksia tähän tekstiin. Uskoakseni tuolloin oli helpompi tehdä 226 tarkistusta, mutta me olemme nyt onneksi saaneet sen vain 50 typistettyä yhteisymmärryksellä. Eh, joten ehkäpä nyt kääntäjät ainakin ovat kovasti joutuneet työskentelemään näiden eteen. Mutta miksi me sitten Nämä tarkistukset jätimme. Siihen on pitkäkin asiakirja tarjolla englanniksi, joten en nyt tuhlaa aikaanne. Haluaisin ainoastaan huomauttaa, että alueiden komitean lausunnon hyväksymme ja tuo ylikansallisen yhteistyön mekanismille ei ollut sijaa ja me olemme kuulleet, että nämä nyt olisivat vallankumouksellisia ehdotuksia, mutta emmekö me nyt elä vallankumouksellisia aikoja, joten se pitäisi olla ihan hyväksyttävää. Kiitos nyt sitten komission edustaja Nikolas Martin. Thank you, Chair. Uh, a, a few, uh... Kiitos puheenjohtaja. Muutama lyhyt kommentti. Varmaankin arvostatte sitä, että komissio on nyt tutustunut tarkistuksiin, niitä on valtava määrä. Sanoisin, että arvostamme totta kai sitä, että tarkistuksia on näin laajasti esitetty. Se ei kerro sitä, että komission ehdotus olisi heikko, vaan pikemminkin heijastelee sitä, kuinka tärkeä tämä paketti on ja mikä on yhteinen toiveemme, nimittäin varmistaa ehdotuksen parantaminen ja päästä korkeatasoiseen lainsäädäntöön, jossa katetaan tarvittavat kysymykset. Haluaisin mainita CSFstä seuraavaa. Kun ajatellaan alueiden komiteaa ja yhtä tärkeää seikkaa, kyseessä ovat nimittäin ydintoiminnot. Alueiden komitean edustaja viittasi tähän. Kohdassa 13 mietinnössä heijastellaan komission näkemystä siitä, mitkä ovat tällaisia ydintoimintoja. Tämä on aiheuttanut hieman huolta. Kuitenkin tässä sanotaan varsin selkeästi, että nämä eivät ole pakollisia toimia, vaan ovat prioriteettisia interventioita, jotta päästään mahdollisimman suureen lisäarvoon. Minusta tämä on hyvä muotoilu, hyvä ilmaus. Ja tämä on hyödyllistä pitää mielessä jatkoa silmällä pitäen. Komission jäsen on ottanut kantaa yhteiseen strategiakehykseen CSFn komission asiakirjassa, työasiakirjassa on tiettyjä elementtejä, jotka voidaan sisällyttää tähän asetukseen liitteenä. Ja niin kuin komission jäsen on todennut, komissio tekee esittelijöiden kanssa yhteistyötä, jotta nämä elementit voidaan sitten identifioida. Sitten loppu viilaus asetetaan delegoidulla säädöksellä. Eli tässä on kyllä pohja työn jaolle niin, että tietyt keskeiset elementit jotka liittyvät koordinointiin ja toisaalta politiikan sisältöön, ne voidaan sisällyttää liitteeseen ja yksityiskohdat ovat sitten keskeisissä avaintoiminnoissa. Ja alueellinen ulottuvuus huomioidaan sitten delegoiduissa säädöksissä. Schröterin kommentti on hyvin tärkeä, kun ajatellaan muotoiluita. Toisaalta molemmat sekä liite- että delegoidut säädökset ovat sitovia oikeudellisia välineitä, mutta ei tarkoitus ole tuottaa minkäänlaista pakkopaitaa silloin, kun kumppanuussopimuksia ja ohjelmia valmistellaan, vaan pikemminkin toimia niin, että saamme joustavaa ohjausta. Toki se on muotoiltava oikealla tavalla, kun kyse on oikeudellisista välineistä. Tämä on sellainen alue, jossa voimme antaa suuntaviivoja, oh-, ohjeistusta siitä, miten tuloksiin päästään. Sitten tarkistuksissa pitäisi olla sellainen määräys, joka mahdollistaa delegoidut säädökset ja mitä delegoidulla säädöksellä voitaisiin kattaa. Jos muutoksia liitteeseen tehdään, niin tämäkin pitäisi voida toteuttaa delegoiduin säädöksin komissiossa, jos tarve sellaiseen syntyisi, kun liitettä tarkistetaan. Kenties vielä lyhyt kommentti, koska aikaa on vähän. Oikeastaan yleispohdinta tarkistusten muotoilusta. Komission puolella on huolta siitä, että tietyissä tapauksissa tarkistukset, joita on esitetty, pohjautuvat eivät niinkään korrektiin tulkintaan tekstistä. Ja tämä on aika lailla tärkeä seikka. Meillä on tällainen suoritusvaraus ja hiljan tämä mainittiin sellaisena, että tämä pätisi vain parhaiten suoriutuviin alueisiin. Ei, ei tämä näin ole. Kyse ei ole parhaiten suoriutuvista alueista komission näkökulmasta, vaan kyse on sellaisista ohjelmista, jolla päästään tavoitteisiin. Eli ohjelmien välillä ei, eikä alueiden tai jäsenvaltioiden välillä ole kilpailua, vaan kyse on siitä, onko ohjelma todella päässyt tavoitteisiin sen mukaisesti, minkälaiset tavoitteet ja virstanpylvät sille on asetettu. On tiettyjä seikkoja, jotka ovat tärkeitä, kun tutkimme tarkistuksia, kun katsomme, pohjautuvatko ne tekstin oikeanlaiselle tulkinnalle. Komissio on täysin sitoutunut tekemään lähipäivinä työtä esittelijän kanssa, jotta sitten voimme tarjota apua tarkistusten läpikäymiseen. Kiitos. Thank you very much, Nicolas, and I understand. Kiitokset Nikolas. Käsittääkseni huomenna me voimme jatkaa tätä keskustelua vielä. Puoli 12 meillä on vielä tunti aikaa jatkaa tätä keskustelua. Ja nyt Markus Piiperille antaisin puheenvuoron tästä, tästä verkkojen väli, Euroopan välineestä. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank. Kiitos rouva puheenjohtaja. Aluekehitysvaliokuntana meillä on mahdollisuus liikennevaliokunnalle sanoa jotakin verkkojen eurooppa välineistä Useimmat kollegat tietävät, mistä tässä on kysymys, joten haluaisinkin vain lyhyesti muutamasta muutoksesta – jotka olisivat toivottavia aluepolitiikan kannalta, tänään puhua täällä. Ensinnäkin perustavanlaatuisesti olen sitä mieltä, että verkkojen Euroopan väline on erinomainen ja että meidän valiokunnassa ei tarvitse olla huolissamme siitä, että jollakin tavoin vietäisiin meiltä rahaa pois päinvastoin. Tämä väline tulee johtamaan siihen, että alueet Euroopalla, Euroopassa kasvavat voimakkaammin yhteen. Se tulee johtamaan siihen, että jäsenvaltiot saavat houkuttimia tärkeiden liikenneyhteyksien parantamiseksi Euroopassa ja tätä kautta myös äh, alueet, jotka ovat huonommassa alueessa, syrjäiseudut, saadaan mukaan Euroopan laajuisiin verkkoihin – ja viime kädessä tästä hyötyvät laajasti katsottuna kaikki alueet. Minusta myös kilpailumenettely on aivan hyväksyttävä. Se on tehokas tapa käyttää varoja. Jos joutuu hakemaan varoja, silloin ponnistelee erityisesti. Ja tässäkin minusta se, että tukea jaettaisiin tasaisesti kaikkialle – jaettaisiin se prosentuaalisesti tämä käytössä summa kaikille alueille asukasluvun mukaan, ei minusta olisi oikea lähestymistapa, joten minusta tämä esitetty lähestymistapa on hyvä. Kuitenkin tekisin pari tarkistusta. Ajattelen sitä, mitä tähän mennessä on ollut esillä. On välttämätöntä, että verkkojen Eurooppa-väline lähemmin yhdistetään kohesiopolitiikkaan ja rakennepolitiikkaan. Meidän täytyy asetukseen myös saada tämän tyyppisiä lähestymistapoja, jotta on täydentävyyttä, ei pidä olla mitään rinnakkaisvälinettä, vaan on tärkeää, että jäsenvaltioiden ja alueiden kanssa tämä pannaan toimeen. Tässä Jan Olbrich oli aivan oikeassa, mutta että asettaisiin koko tämä väline kyseenalaiseksi niin pitkälle en olisi alkuunkaan valmis menemään. Sitten muutama asia vielä, jotka liittyvät alueiden epäilyksiin. Haluaisin hiukan hälventää näitä epäilyksiä. Minä olen selkeästi sitä mieltä, että jos alueet, jäsenvaltiot hyötyvät tukivaroista, missään tapauksessa ei saisi olla ylärajaa 2,5 prosenttia, jonka jäsenvaltio voisi enimmillään saada. Tämä raja minusta on sellainen, että Stein ei tule koskea jäsenvaltioita, jotka saavat varoja verkkojen välineen kautta, mutta meidän pitää kuitenkin kohdella jäsenvaltioita reilusti, koska niiden lähesty, lähtökohdat ovat erilaiset, kun on kysymys hakemuksista ja hankkeista. Ja siksi ehdottaisinkin, että olisi monivaiheinen menettely, että olisi lukuisia hakemuskerroksia ja puolivälissä tukikautta tarkastelisimme tilannetta niin että arvioisimme sitä, ovatko jotkin tietyt alueet nyt tulleet laiminlyödyiksi vai pitäisikö tehdä jotakin muutoksia, niin, että voitaisiin parantaa tilannetta, pitäisikö joillekin jäsenvaltioille antaa enemmän teknistä tukea niin, että nekin voisivat nauttia näistä varoista, koska viime kädessähän tavoitteena täytyy olla, että 10 miljardia, jotka tässä välineessä ovat, todella oikeudenmukaisesti ja viime kädessä myös mahdollisimman reilusti jaetaan niin, että niistä eivät hyödy vain muutamat harvat maat, vaan että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet hyödyntää näitä varoja. Tässä olivat tärkeimmät asiat, jotka halusin ottaa esille. Haluaisin vielä kerran kokonaisuudessaan puhua tämän välineen puolesta, koska olisi vahinko, jos aluekehitysvaliokunta juuri sanoisi, että ei, emme halua tätä lainkaan, Nimittäin silloin minusta on se vaara, että nämä 10 miljardia jäisivät kokonaan pois, että niistä tulisi osa varoja, joista neuvoteltaisiin neuvoston kanssa, joten minusta meidän pitäisi huolehtia siitä, että me varmistamme ne varat jäsenvaltioille, koska investoinnit, jotka tapahtuvat, tapahtuvat kaikki alueilla ja viime kädessä alueet hyötyvät tästä. Ja sitten ehkä vielä muutama sananen lopuksi raja-alueista olemme arvioineet erilaisia selvityksiä, joiden mukaan aina kun rahoitetaan ylikansallisia verkkoja, silloin keskellä Puolaa, Saksaa, Ranskaa hankkeet pannaan toimeen, mutta jos sitten katsoo listaa projekteista, jotka ovat liitteessä, ei ole mainittu ainoatakaan hanketta suoranaisesti raja-alueilla. Ja minä ehdottaisin nyt parlamentin puolesta, että me olisimme raja-alueiden asianajaja ja voisimme löytää jonkin avaimen, jonka kautta asettaisimme, tekisimme mahdolliseksi korkeammat yhteisrahoitusosuudet raja-alueilla ja menisimmekin edes niin pitkälle, että ensin raja-alueilla tulisi panna tietty osa, toteutu, tietty osa varoista käyttöön ennen kuin maan muilla alueilla voidaan rahoittaa jotakin. Tämä on hyvin konkreettinen ajatus ja uskon, että tätä kautta me voisimme osittain saada hiukan oikeudenmukaisuutta lisää. Ja sitten vielä viimeinen asia, josta varmasti keskustellaan vielä kriittisesti, mutta haluaisin kuitenkin mainita sen. Viime kädessä ei kuitenkaan kaikkia varoja tulla käyttämään. Ja rakennevarojen osalta EFREN aluekehitysrahaston puitteissa ei tulla käyttämään kaikkia rajoja, var, rahoja, ja näitä pitäisi eh, siirtää sivuun, että jos jäsenvaltiot haluavat, näitä varoja voitaisiin käyttää eh, hankkeisiin, jotka ovat eh, aluerajoja ylittäviä, joten tämä on uusi väline, jotta voitaisiin todella saavuttaa jotakin tällä alueella. Nämä ovat ehdotukset, jotka ovat löytävissä ensimmäisestä työasiakirjasta, Tiedän, että tässä seuraa kriittinen keskustelu, mutta odotan mielenkiinnolla teidän ajatuksianne ja kuten aina lopuksi saamme aikaan hyvän kompromissin. Thank you. Eh, Markus Miau. Kiitokset eh, sinulle, Markus. Sitten varjoesittelijöitä. Toivon teidän puhuvan vahvallisimman lyhyesti. Viktor Postinauru, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin, minä varmaankin nyt olen aika ennakoitavissa, koska minun kohesiotekstini pitkälti vastaa sitä, mikä, minkälaista keskustelua tässä ryhmässä on käyty. Haluaisin kiittää Piiperiä tästä työstä. Minun käsittääkseni ei ole mitään erityistä ristiriitaa minun lähestymistavassani ja hänen lähestymistavassaan. Ja minä haluaisin toki pitää tätä tällaisena luonnoksena vielä joissain tapauksissa kyllä tuo paholainen piilee juuri yksityiskohdissa. No, minä huomauttaisin, että en ole kovinkaan innokas tuosta toisesta tekstistä. Eli kun kyse on 10 miljoonasta miljardista eurosta CEFään, niin meidän täytyisi verkkojen Euroopan, niin meidän täytyisi toimia kohesio rahaston puolelta ja minä haluaisin nähdä tällaisen yhteisen lähestymistavan tähän sekä aluepääosaston että liikennepääosaston. Ja haluaisin nähdä, että jäsenvaltiot ja alueet osallistuvat tähän minä tietysti olen innostunut myös kilpailuista, mutta minä en nyt halua nähdä tätä alueiden ja jäsenvaltioiden välisestä kilpailu, välisenä kilpailuna, koska silloin kohesio ajautuu hyvin eri reiteille meidän. Me emme saa nyt vain tukea kehittyneimpiä alueita sen sijaan, että tukisimme myös köyhiä. Minä ehdotan, kuten varmasti tiedätte, tässä yleisasetuksessa ja myös kohesio tekstissä kompromissia ja minä en nyt yritäkään väittää, että tämä olisi paras täydellinen ratkaisu, mutta koska minä haluan nähdä tuon verkkojen Eurooppa-välineen täytäntöön pantuna ja samalla tavalla kuin Piiperkin, eli tämä verkkojen Eurooppa-väline voi olla tärkeä väline nimenomaan rajat ylittävien ulottuvuuksien ratkaisemiseksi. Me haluamme tämän kuitenkin saada aikaiseksi täysin takuin ja haluan jäsenvaltioiden, jotka lopulta sitten hyötyvät tästä järjestelmästä, tulevat päättämään tästä ja lopulta panemaan tämän. Ja siksi tuon kolmen vuoden siirtymäajan haluaisin nähdäkin tässä ja siinä erityisesti viittaan pääosaston suuntaan ja minä haluaisin, että meillä on järkevä, realistinen ohjelma, jotta jäsenvaltiot voivat hallinnollista ja toimielin kapasiteettiaan parantaa ennen kuin hyppäävät yhtäkkiä verkkojen Eurooppaan. Jotkut jäsenvaltiot eivät nykykapasiteetillaan pysty ö, täytäntöön panemaan tätä verkkojen Eurooppaa. Ja näyttää siis, näyttäisi siltä, että no nyt vielä lopuksi Piper, esitän tämän viimeisen kommentin, eli näyttää siltä, että neuvostossa käydään vakavasti keskusteluja tästä verkkojen Euroopassa, ja meille on kerrottu, että neuvosto, tuolla liikenneneuvostossa tästä olisi päästy yhteisymmärrykseen. Se ei ole täysin totta, koska pari viikkoa sitten Bukarestissa järjestettiin korkean tason kohesiopolitiikkakokous, jossa Barroso oli mukana ja 15 jäsenvaltiota ilmoitti virallisesti että ne eivät todellakaan ole tyytyväisiä tähän verkkojen Eurooppa-luonnokseen. Meidän täytyy hyväksyä se ja meidän täytyy tehdä kompromissin eteen työtä. Minä haluaisin kaikille tässä sekä pää, kaikille pääosastoille aluepääosastoille ja kaikille kollegoille ja kaikille muillekin huomauttaa, että meidän täytyy mennä tässä nyt sellaisen kompromissin suuntaan, josta tulee selkeät takuut ja joustavuus toimielin kapasiteetille ja myös hallinnolle ja siten me voimme todellakin tarjota tämän paketin alueiden äh, hyväksi ja kansalaisten hyväksi. Kiitoksia. Nyt äh, luettelo pää- suljetaan. Tässä on seitsemän puhujaa, kaksi ja puoli minuuttia. Ramona ei taida olla paikalla, Manesku ei ole paikalla, joten sitten Deli. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos edustaja Piper teille puheenvuorostanne. Haluaisin palata usean seikkaan, jotka minusta ovat tärkeitä. Ensinnäkin me olemme eri mieltä näistä 10 miljardin leikkaamisesta kohesiorahastosta, jotta voidaan rahoittaa liikenneinfrastruktuurihankkeita verkkojen Eurooppa-välineen kautta. Kansalliset määrät eivät tule tässä kunnioitetuksi kahdestakin eri syystä. Ensinnäkin, kun katsomme asiaa hieman tarkemmin, niin meillä on periaate use it or lose it, käytä tai menetät, niin sitten voidaan käyttää näitä kohesiorahoja äh, toiseen hankkeeseen äh, toisessa jäsenvaltiossa, joka on oikeutettu kohesiotukeen. Toinen syy on se, että Komissio ei tietenkään toimi niin, että jos joku jäsenvaltio ei saa hankkeisiin rahoitusta niin, että sitten toimittaisiin toisessa jäsenvaltiossa vain sen takia, että syntyy moninaisuutta näissä hankkeissa. Pikemminkin tässä nimenomaan ajatellaan hankkeiden moninaisuutta eikä välttämättä kokonaisbudjettia. Meillä on kohesio, hankkeet ja rahoitus. Ja jos nyt ajattelen sitä, että yhteisrahoitusosuus on varsin korkealla tasolla näissä maissa. Ja jos nämä varat todella leikataan kohesion rahastosta, niin se on vakava virhe. Jäsenvaltio, joka saa kohesiorahasto osuutensa pienempänä ja sitten komissio ei käytä tätä rahaa ja sitten se käytetäänkin toisessa jäsenvaltiossa, niin nämä rahat olisi voitu käyttää toiseen prioriteettiin saman jäsenvaltion alueella, eikä sunkaan toisessa maassa. Eli eh, pan Tomasz Porem. Kiitokset ja sitten Tomasz Parenda. No, pani przewodnicząca, pozwolę sobie powiedzieć kilka słów. Kiitos. Niin, aion lyhyesti sanoa jotakin eh, Euroopan ja reformistien ryhmän nimissä haluan kiittää esittelijää esitetystä luonnoksesta. Minun ryhmäni, me olemme alun perinkin olleet johdonmukaisia ja sanoneet, että, ja tulemme sanomaan edelleenkin, että emme ole sitä vastaan, että luodaan uusi väline, mutta olemme kuitenkin sitä mieltä ja toteamme yleisesti, että on välttämätöntä panna toimeen sellaista politiikkaa, joka johtaa yleiseurooppalaisiin investointiin, olipa kysymys liikenteestä tai televiestinnästä. Mutta kun on kysymys yksityiskohdista ja sitä, miten tämä kongsilla pannaan toimeen, tilanne on aika toisen näköinen. Olen sitä mieltä, että nämä 10 miljardia euroa kohesiorahastosta, jotka ovat välineen rahoitus, ovat väärä tapa toimia, koska ne kokonaisuudessaan vähentävät kiintiötä, jolloin vain 330 miljardia jää kokonaisuudessaan. Meidän pitää siis olla hyvin varovaisina eh, ajatellen ennen kaikkea vielä seuraavia rahoitusnäkymiä. Mitä sitten tulee näiden varojen jakamiseen? Sihteeristöhän sitä viime kädessä päättää. Ja siellä tietysti jäsenvaltiolla on hyvin vähän vaikutusmahdollisuuksia. Ja sitten tarttuisin vielä siihen, mitä herra Olbricht totesi keskustelussa, joka käytiin aiemman esityksessä kohdan yhteydessä. Se kuulosti hyvin mielenkiintoiselta, että luotaisiin väline, joka yhdistää Eurooppaa, siis verkkojen Eurooppa, yhteistyötä tässä hengessä, yhteistyötä kohesio-ohjelmien osalta. Mutta mitä komissio tällä haluaa saavuttaa? Minä haluaisin kuulla yksityiskohtia, miten tämä pannaan toimeen, miten tämä konkreettisesti tulee toimimaan, mitä ovat konkreettiset ratkaisut, joita komissio edistää. Ja pyytäisinkin esittelijältä nyt seuraavaa. Että esittelijä tässä lausunnossa myös ottaisi huomioon tällaisen verotuksen, siis arvonlisäveron ja myöskin omaisuuden, joka liittyy esimerkiksi rautatieverkkoihin. Tämä on hyvin tärkeää, miksi meidän jäsenvaltiossamme. No, luotan kuitenkin neuvotteluihin ja toivon todellakin, että meidän kantamme tai edes osa tästä kannasta sitten pääsee mukaan niin, että esittely pystyy vakuuttamaan neuvotteluissakin. Kiitokset. Onko täällä kukaan Erstin puolesta? Entä sitten Baptonin tilalla ketään? Ilmeisesti ei, joten Joachim Zeller. Danke, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Aluksi monet kiitokset Markukselle työasiakirjasta, koska siinä täsmällisesti on pystytty kiteyttämään se, mistä tässä verkon Euroopan välineessä voisi olla, se ei ole mikään rahoitusväline, vaan itse se on uusi viranomainen, joka saa 50 miljardin euron rahoituksen, jolloin ainakin tällä tavoin siis on nähtävissä komission budjettiesityksestä ja myöskin Karikan mietinnöstä. 10 miljardia tästä sitten joutuvat kohesiomaat siirtämään omasta osuudestaan kohesiovaroja. Tämä on nyt ensinnäkin todettava tässä. Miksi Verkkojen Eurooppa-väline on suunniteltu siksi, että vuosien, jopa vuosikymmenten ajan meillä on ollut keskustelua rajat ylittävistä eurooppalaisista verkoista, mutta näiden hankkeiden toteuttamissa ei päästy kovinkaan pitkälle. Nyt on kolme prioriteettia. Televiestintä, energiainfrastruktuuri ja liikenne, ennen kaikkea kiskoliikenne ja tämä niiden käyttävien mukaisesti, jotka tarvitaan. Tämän välineen to- toimintatapa on minulle edelleenkin täysin hämärän peitossa. Jos me tarkastelemme yksittäisiä alueita, televiestintä, siitä huolehtivat suuret yksityiset yritykset, jotka rakentavat omia verkkojaan tai puhelinverkkojaan, ne rahoittavat sen, mutta välineiden, välineen käytön osalta valtiot tekevät esitykset, hakemukset varojen käytöstä. Mitä tämä tapahtuu, sitä minä en ymmärrä. Sama koskee myöskin energiahankkeita. Kymmenen miljoonaa on siis suunniteltu. Saksassa on laskettu, että se, että saataisiin vahvistettua energiaa, infrastruktuuria ja siihen liittyviä verkkoja eh, nimenomaan eh, sähköenergian osalta, tarvittaisiin 230 miljardia euroa tämän luvun halusin nyt tässä ottaa esille suhteessa tähän 10 miljardiin, joka on tämän välineen budjetti. Ja sitten 30 miljardia, 30 miljardia liikenneinfrastruktuureihin äh, eurooppalaisten äh, käytävien puitteissa. Tässäkin on kysymys verkostoista ja rautateiden osalta voidaan sanoa, että Euroopassa edelleen pikkuvaltioiden aikaa, josta ei ole päästy edelleenkään ylitse. Nyt olisi ensin selvitettävä se, onko niin, että infrastruktuurioperaattorit tai investoijat että jäsenvaltiot suunnittelevat pitkällä aikavälillä, ovatko ne yhteensopivia verkkosuunnittelun kanssa, koska verkkojen Euroopan välineen kautta seuraavina vuosina tulisi käyttää varat vuoteen 2020 mennessä. Me ei tälle puhuttu lainkaan suunnittelujaksoista ja siitä, että onko suunnittelua olemassa jo alueissa ja valtioiden tasolla, joten tässä on huomattavasti esteitä koko tämän hankkeen toteuttamiseen niin hyvää kuin tässä on tarkoitettukin. Mutta hyvä tarkoittaminen on aina hiukan eri asia kuin se, miten asiat voidaan panna toimeen. Ja tästä syystä olisin sitä mieltä, että 10 miljardia kohesiovaroja niistä pitää kohesiomaiden päättää, haluatko tätä vai eivät, haluatko siirtää näitä varoja välineeseen vai eivät. Mutta ensinnäkin realiteetti keskustelussa on, olen yhtä mieltä Jan Olbrichtin kanssa tässä, että tämä verkkojen Euroopan väline ei ole mikään sellainen väline, joka olisi välittömästi yhteydessä rakennerahastoasetukseen, vaan tämä on uusi viranomainen, jolla on uusi budjetti. Ainoa yhteys rakennerahastoasetukseen ovat nämä 10 miljardia kohesiorahastosta – ja jos nyt sattuu olemaan niin, että komissio ja neuvosto ja jäsenvaltiot pääsevät yksimielisyyteen, että tämän viranomaisen perustalla näillä varoilla vuoden 2020 pystyvät panemaan toimeen hankkeet mukavaa. Mutta jos eivät pysty siihen, silloin minusta tämä koko asia tulee tutkia uudestaan ja silloin tämä väline voidaan ottaa pantiksi neuvosteltaessa monivuotista rahoituspuitteista. Dankeschön, Joachim. E, pan Wojciech Olejniczak. E, dziękuję bardzo. E, chcę podziękować również Kiitokset puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää esittelijää tästä asiakirjasta. Muutama ajatus. Me olemme keskustelleet näistä makroalueohjelmista. Ja nyt tässä ollaan luomassa makroalueellisia ohjelmia, mutta lisärahoitusta ei ole tarjolla. Kuitenkin tämä Euroopan yhtenäistämiskeino on makroalueellisten politiikan muoto, koska me luomme tällaisen lisävälineen, lisäviraston Eurooppaan, joka alun perin ei ollut ajatuksena. Ja minä olen sitä mieltä, että tämä on hyvin kiinnostava hanke ja vaatii ja ansaitsee meidän tukemme. Kun tutkailin komissiosta tullutta asiakirjaa, niin olen sitä mieltä, että ne hankkeet, jotka komissio tulee hyväksymään, eivät olisi täysin kahden tai kolmen jäsenvaltion täytäntöönpanemia ohjelmia, vaan kyseessä olisi sellaisetkin ohjelmat, jotka yhdessä jäsenvaltiossa voisivat ainoastaan tulla täytäntöönpannuiksi, kun kyse on viestinnästä tai liikenteen edistämisestä koko unionissa. Eli jos epäilemme näiden 10 miljardin euron käyttöä, niin juuri tätä tulee miettiä. Ja nyt jos katsomme näitä unionin ehdottamia asetuksia ja säännöksiä, ne ovat hyvin lupaavia ne jäsenvaltiot, jotka haluaisivat päästä käyttämään tätä raastoa, saavat takeet siitä, että nämä varat sitten myös palaavat selkeinä investointeina. Muutamien vuosien päästä me voimme arvioida sitten tarkasti sitä, mitä, minkä tyyppinen politiikka tuo eniten hyötyä kansalaisille Euroopassa. Ja sitten seuraavaksi tästä hankkeiden rahoittamisesta. Kuten jos puhumme näistä tästä ulkopuolisesta rahoituksesta ja sitten valintakriteereistä, ja siitä, tuleeko nämä investoinnit rahaston kattamiksi ja myös siitä, että täytyy tarjota tiettyjä todisteita siitä, että tämä toimii julkiseksi yhteiseksi hyväksi. No, ehkä täytyy huomauttaa, että on ikävää, että tämä 10 miljardia euroa lähtee kohesiorahastosta. Toisaalta pitäisi olla hyvin tyytyväisiä, että tuo rahamäärä ei katoa ihan mihin sattuu, vaan käytetään tämän tyyppisiin hankkeisiin, jotka ohjaa, noudattavat kohesiopolitiikkaa sinänsä, koska puhutaan energiasta, kaasusiirrosta ja liikenteestä. Tässä on paljonkin parantamisen varaa totisesti. Kiitokset. Ja se nyt komission edustajat, olkaa hyvä. Teitä on kaksi. Kumpi teistä ensin haluaa puhua? Erik, ole hyvä. Thank you very much, uh, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhykäisesti haluaisin kiittää edustaja Piperiä mietinnöstä joka heijastelee hyvin ehdotuksen tarkoitusperiä. Tarkoitus on toimia täydennyksenä olemassa oleville välineille niin, että verkkojen Euroopan väline täydentää kohesio- ja aluekehityspolitiikkaa. Haluan rauhoitella jäseniä siitä, että tämä on yhteinen toiminto komissiossa ja verkkojen Euroopan välinettä valmistellaan ja täytäntöön pannaan eri yksiköissä varmasti, tietysti Move ja Regio yksiköissä, mutta myös muualla. Silloin kun kohesio äh, rahastoista puhe on komissiossa, niin, niin ikään sielläkin tässäkin aiheessa valitsee yhteistyö. Tämä on ainut tapa toimia niin, että näiden välineiden täydentävyys jäsenvaltioissa toteutuu sitten maksimaalisen synergian kautta. Ei varmaankaan tarvitse yksityiskohtiin mennä. Valiokunta on hyvin tietoinen yksityiskohdista. Komissio on käyttänyt paljon aikaa korkeammalla mahdollisella tasolla ja keskustellut jäsenvaltioiden kanssa siitä, miten näitä välineitä täytäntöön pantaisiin, erityisesti nämä 10 miljardia, jotka on varattu kohesiomaille. Keskusteluista on noussut esille aivan oikeudenmukainen näkemys siitä, että edelleenkin on poliittisia huolia. Samanaikaisesti se tekninen työ, jota on tehty, on voinut osoittaa, että tarkoitus on noudattaa sitä, että prioriteettina on kansallinen osuus silloin, kun hankkeita valitaan. 2012 ja 2013 ja sen jälkeen totta kai esittelijän ehdotus on hyvä niin, että meillä olisi useita ehdotuksia niin, että voimme jatkaa myös 2014 jälkeen valmistelutoimia. Tämä mahdollistaa kaikkia, kaikille kohesiomaille sen, että hankkeita, hankkeiden jatkuvuus varmistetaan, saadaan korkealaatuisia, kypsiä hankkeita. Ja sitten kun komissio valitsee hankkeita, niin voidaan varmistaa, että päästään verkkojen Eurooppa-väline välineen kautta nimenomaan siihen periaatteeseen, että kansallisille kiintiöille annetaan prioriteetti. Kenties tiettyjen ohjelmien suhteen on oltava täsmällisempi, kun ajatellaan kohesiomaita, näin me aiomme toimiakin. Meillä on jo asiakirja komissiossa siitä, tavasta, millä nämä ohjelmat toimisivat. Toki voimme olla vielä vieläkin täsmällisempiä tässä kysymyksessä. No sitten hankkeiden kypsyys. Teillä on luettelo hankkeista verkkojen Eurooppa-välinen yhteydessä, jota käytiin lävitse neuvostossa osana yleislähestymistapaa, josta ministerit sopivat 7. päivä kesäkuuta. Listaa luetteloa on hieman laajennettu. Tämä ei ole minkäänlainen toivellista, mukavia hankkeita, vaan kyse on prioriteeteista kohesiomaiden kumppaneiden näkökulmasta. Nämä ovat sellaisia hankkeita, jotka näyttäisivät olevan niin kypsiä, että niitä voidaan täytäntöönpanna. Osa on jo käynnissä ja ollaan menossa seuraavaan vaiheessa. Osa on valmisteluvaiheessa, joka on jo käynnissä, joko aluepolitiikan välineiden kautta tai kohesiopolitiikan kautta. Tarkoitus on varmistaa, että kypsyysaste on riittävä, jotta tämä 10 miljardia voidaan asianmukaisesti täytäntöön panna kaikissa kohesiomaissa. Kenties vielä muutama kommentti. Ensinnäkin ajatus ylärajasta, katosta. Tämähän ei suoraan liity verkkojen Euroopan välineeseen, mutta argumentti joka mietinnössäkin nostettiin esille, on aivan looginen argumentti. Se ei kuitenkaan liity verkkojen Eurooppa-välineeseen suoraan. Varmaankin tähän löydetään ratkaisu. Sitten rajat ylittäviin alueisiin keskittyminen. Tässäkin voin yhtyä työasiakirjan näkemykseen. Tämähän on kuitenkin ydin ajatus niin, että eri alueet voidaan yhdistää verkkojen kautta Euroopassa yhteistyön kautta. Kun otetaan huomioon nykyiset TEN-hankkeet, niin hyvin pitkälti ne ovat rajat ylittäviä hankkeita. Eli tämä on politiikan keskiössä. Kenties pitäisi vielä katsoa uudemman kerran hankkeen luetteloa ja katsoa ja varmistaa, että periaate heijastuu myös ohjelmassa. Ajatus siitä, että sitten käytettäisiin käyt, vielä käyttämättömät varat. Mehän olemme nähneet telekom- ja energiakysymyksissä tällaisen tilanteen. Eli on tavoite kaikissa kohesiomaissa rahoittaa hyviä hankkeita. Kiitos. Chair, I don't think there is very much to add. Puheenjohtaja tuskin on kovin paljon lisättävää korostaisin ainoastaan sitä, että yhteiseen lähestymistavan tarve komission tekstissä on heijasteltuna tuossa asetuksessa myös muissakin, kuten verkkojen Euroopassa, siitä, miten rahastojen ja varojen pitäisi yhteen toimia, mutta tässä luodaan nyt niitä mekanismeja, joiden kautta voidaan toimia kumppanuussopimusten kautta ja ohjelmien kautta tässä avainmena on juuri se, miten linkitetään nämä suuret ohjelmat yhteen. Tämä liittyy erityisesti Euroopan aluekehitysrahaston ja sosiaalirahaston suurten infrastruktuurihankkeiden rahoittamiseen ja myös sitten Euroopan yhdistämisvälineen kautta rahoitettaviin hankkeisiin. Tämä luettelo kuuluu osittain operatiiviseen ohjelmaan, ja luodaan mekanismi, joiden pohjalta jäsenvaltiot tekevät valintansa Euroopan yhdistämisvälineen sisällä. Ja näin tuo kokonaisvaltainen ohjelmointi voidaan toteuttaa ja koordinoida asiaa järkevällä tavalla. Me myös olemme sitä mieltä, että kumppanuussopimukset ovat juuri se paikka, jossa on esitetty yhteys ETCn prioriteettikysymyksinä. Ja tämän ohjelman sisällä on mahdollisuus tukea infrastruktuurihankkeita ja, ja juuri perusinfrastruktuuri hankkeet eivät kuulu tuohon etc piiriin. Ja vielä viimeinen ajatus tuosta lopu, noista katoista. Meidän täytyy muistaa se, että yksi perusteista on juuri se, miten varoja voidaan lopulta to- todellakin käyttää. Tämä teidän varmaan olisi syytä ottaa huomioon, raho, kun mietitte rahastoja ja sitten näiden tätä Euroopan yhtenäistämisvälineen käyttöä. Piiper, olkaa hyvä. Kiitos. Olen hiukan yllättynyt siitä, että useimmat puhujat periaatteessa pitävät hyvänä tätä välinettä. Uskoakseni vain yksi poliittinen ryhmä on perustavallisesti sanonut, että suunta on väärä. Ja siksi meillä on hyvä perusta niin, että voimme päästä yksimielisyyteen kompromisseista, vaikkakin jotkin ydinkysymykset minun mielestäni eivät sitten enää ole sellaisia, että niistä keskustellaan, joudumme varmasti sitten äänestämään. Nimittäin minä kyllä haluaisin pitää kiinni tästä kilpailumenettelystä, haluan enemmän oikeudenmukaisuutta tätä kautta. Ja haluaisin myös saada jotakin lisää raja-alueille. Ja jos nämä asiat saadaan mukaan tähän mietintöön, uskoakseni pääsemme nopeasti yksimielisyyteen. Yksi asia sen lisäksi vielä, jo tämä huolestuneisuus uudesta viranomaisesta, uudesta virastosta. Niin, kyllä, mutta joka tilanteessahan me nyt näytämme haukkuvan eurooppalaisia virastoja. Kuitenkin erittäin monilla alueilla – sosiaali-, ympäristö-, tasavertaisuuskysymyksissä niillä on perustelunsa, tai välttämättä ei ole, mutta nyt meillä on asia, jossa tilanne, jossa on kysymys sitovasta koordinoinnista jäsenvaltioiden tasolla, ja jos me haluamme saada aikaan nyt pysyvällä ö, tavalla sen, että saadaan parannettua tiettyjen alueiden toimintaedellytyksiä todellakin kerran sellainen laitos, joka huolehtii siitä, että myös raja-alueella on tehtävä jotakin. Tässä minä olen todellakin ehdottomasti sitä mieltä, että tällä on perustelunsa ja tämänkin puolesta tulen mietinnössä edelleen toimimaan ja toivon, että pääsemme yksimielisyyteen. Kiitos. Thank you, Markus. Uh, with this we... Kiitos, uh, Markus. Näin esityslistan kohta neljä on saatu käsiteltyä ja sitten siirryn esityslistan kohtaan viisi. Ympäristö- ja ilmastotoimien ohjelma live. Patrice Tirolia, ole hyvä. Madame la Présidente, chers collègues, le... Kiitos. Tämä live on pää ympäristö- suojelu ja biodiversiteetti. Tavoite Eurooppa 2020 strategian ytimessä. Tässä on seuraavat tärkeimmät asiat, integrointi, hanke ja nuo yhteisrahoitusjärjestelmän muutokset. Erityisesti miettisin tämän monivuotisen komission talousarvioehdotuksen ehdotuksia. Tähän on liian vähän varoja ohjattu, kun ajattelemme, miten paljon tarvittaisiin investointeja tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja sen takia minä tuenkin komission integroitua hanketta. Tämä koordinointimekanismi voisi parantaa synergioa kauhea kohesiopolitiikan ja LIFE-ohjelman välillä. Ja tässä myös toimet voisivat hyvä, käyttää hyväkseen ympäristöpääosaston asiantuntijuutta ja kohesiorahastojen varojen, varain käyttöä. Siksi minun mielestäni olisi hyvinkin merkittävää tehdä tähän tiettyjä muutoksia synergian aikaansaamiseksi, erityisesti yhteisen strategian aikaansaamiseksi ja tuon koordinointimekanismin luomiseksi eri toimijoiden välille tässä kysymyksessä. Ja tuo live-ohjelmaan tietysti täytyy toimia dynaamisesti paikallisissa ohjelmissa, mutta nämä integroidut ohjelmat voivat kuitenkin auttaa näiden toteuttamisessa ja myös johdonmukaistaa unionin muita toimia. Ja näin täytyy toimia ja taata tällainen tiukempi maantieteellinen kohesio, jotta kaikki jäsenvaltiot voivat hyötyä tästä järjestelmästä. Minä olen sitä mieltä, että tämä ALV-järjestelmän ulko- ulkopuolelle jättäminen ei ole hyvä ajatus. Ja itse asiassa mielestäni tämä ei vastaa myöskään yksinkertaistamistavoitteisiin eikä myöskään hallinnollisen eikä teknisen kapasiteetin vahvistamiseen. Vaikuttaa pikemminkin negatiiviselta tällainen hanke olisi parempi pitää kiinni tietyistä perusperiaatteista rahoitussäännöissä kohesiopolitiikan linjoilla. Minä toivoisin, että nuo edeltävät yhteisrahoitustasot voitaisiin pitää kiinni, niistä pitää kiinni, jotta koko hankkeen ajaksi saataisiin riittävät varat käyttöön. Ja minä olen tehnyt tietyt tarkistukset tähän tekstiin, jotta maaperä- ja meriympäristö tulisi järkevämmin käsiteltyä ja myös unionin ulkosuhteet. Minä toivoisin myös, että PTOM sisällä toteutetut kumppanuusohjelmat tulisivat paljon tarkemmin huomioitua ja näin nuo assosiaatio-ohjelmat, joista muistutamme ympäristöpääosastoa sen velvollisuuksista. Ja minun mielestäni olisi myös hyödyllistä tarjota korkeammat yhteisrahoitusmenettelyt, jotta ne alueet, jotka ovat erityisen haavoittuvissa alueessa, erityisesti vuoristoalueet esimerkiksi, voisi, voisivat valmistautua paremmin ilmastonmuutokseen. Ja minä haluaisin lopuksi kiittää Euroopan komissiota ja sihteeristön jäseniä, samoin kuin avustajia yhteistyöstä tässä kysymyksessä ja odottelen ö, teidän näkemyksiänne tähän keskusteluun. Kiitokset. Any of the shadow. Enpä näe ainoatakaan varjoesittelijää paikalla. Jos varjoesittelijöitä ei ole, niin sitten annan puheenvuoron sitä pyytäneille. Madame la Présidente, merci. Je veux tout d'abord saluer la... Kiitos. Haluan ensinnäkin kiittää kollega Patrice Tirolian tekemän työn laadukkuudesta. Ennen kaikkea haluaisin, että valiokunnan kollegat herkistyvät yhdelle seikalle – äärimmäisen syrjäiset alueet Ranskassa ovat tästä Natura 2000 ulkona. Tähän liittyy tiettyjä ongelmia ja kysymyksiä, jonka olen nostanut esille myös komission suuntaan. Olen tehnyt kirjallisen kysymyksen, joka on myös teidän käytössänne, ja tähän myös vastauksen olen saanut. Mistä nyt on kyse? Fauna ja flora, biotoopit alueillamme eivät ole Natura 2000 direktiivissä lueteltuina. Näin ollen meidät on jätetty ulkopuolelle tietyistä ohjelmista, jotka kuuluvat LIFE-hankkeeseen ja myös Naturaan. Näin ollen tätä epäjohdonmukaisuutta pitäisi käsitellä. Ei ole mitään syytä, että meidän alueellamme, jossa biodiversiteetti on äärimmäisen hyvin edustettuina, Natura 2000 ja lintudirektiivi eivät ole voimassa, eivät päde. No sitten LIFE-asetuksen eh, yhteydessä totta kai olen samoilla linjoilla esittelijän kanssa – niin, että merentakaiset alueet huomioitaisiin tässä ohjelmassa erityisesti. Olen myös tehnyt tiettyjä tarkistuksia siitä, että otettaisiin huomioon Reunionin saaren viesti, eli se viesti, joka hyväksyttiin konferenssissa, joka järjestettiin heinäkuussa – 2009 se taisi olla, kun Ranska oli puheenjohtajan valtiona. Tässä on mielenkiintoisia kannanottoja ja mahdollisuuksia konkretisoida tuloksia tänä päivänä. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitokset. Ja Lambert van Nistelrooy. Thank you, thank you very much, Mrs. Mukenaito. Our, our shadow is not... Kiitos. Varjostelemme ei ole paikalla, joten hänen kommenttinsa esittelisin. Ensinnäkin kiitokset äh, lausun laatijalle Tyrolienille, joka toi esille hyvin alueelliset näkökannat. Tämä on hyvin tärkeää. Voisi ajatella, että pitkällä tähtäyksellä tämä otettaisiin toiseksi tavoitteeksi sen osalta, mitä tehdään EU 2020 puitteissa, että tämä linnoittaisiin mukaan aluesuunnitteluun, miksi ei. Mutta nyt se on oma ohjelmansa. On muutama kommentti, jotka on syytä esittää. Ensinnäkin tässä voidaan nähdä, miten delegoidut säädökset toimivat ja itse asiassa pitäisi olla oikea tasapaino siinä, mikä on lakitekstissä ja mitä komissio nyt muuten kirjoittaa. Meidän pitäisi olla varovaisia tässä. Mitä tulee sitten rahoituksen, rahoitusta koskeviin sääntöihin, on hyvin tärkeää, että tehdään mahdollisimman paljon käyttäen samoja menetelmiä, samoja suhteita siinä, mitkä ovat hyödyn saajat. ajatellen virallista suunnittelua, ajatellen maksuviranomaisia. Tätä kautta haluamme mukaan mahdollisimman paljon varoja näiden sääntöjen mukaisesti. Ja tämä on varainhoitoasetuksen mukaista tietysti. Minä en ole täysin perillä siitä, missä nyt ollaan menossa tässä asiassa tämän tasapainon osalta. Mutta tälle on paljon tukea. Ja jos ajatellaan tällaista läheisyysperiaatteen mukaista lähestymistapaa, täyttää osallistumista, se on hyvin tärkeää. Meidän pitää katsoa nyt myöskin, että tähän saadaan mukaan synergiaa sen osalta, mitä me teemme eri alueilla, joissa on vihreämpi ja kestävämpi lähestymistapa aluepolitiikassa ja sitten se, mitä saavutaan tällä välineellä. Mutta joka tapauksessa voimme suhtautua myönteisesti tähän. I don't see any, anybody else. Enpä huomaa kenenkään muun pyytävän puheenvuoroa, joten Haluaisiko komissiosta joku sanoa pari sanaa? Olkaapa hyvä, herra Martin. Bonjour à tous. Niin päivää. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aluksi kiittää esittelijää hyödyllisestä panoksesta keskusteluun. Haluaisin muistuttaa parlamentin jäsenille, että kun komissio on tehnyt tämän uuden rahoitusohjelmaehdotuksen ilmastonmuutosta vastaan, halusi vahvistaa nykyohjelmaa ja täytäntöönpanoa ja myös helpottaa ympäristöpolitiikan integroimista muihin politiikan aloihin. Minä voin ylistää Tirulianin yleissuuntaviivoja tässä tekstissä. Haluaisin kuitenkin esittää pari kommenttia. Ensiksi haluaisin kiittää esittelijää tästä integroidusta hankkeen tuesta. Se rohkaisee komissiota laatimaan nämä tarvittavat välineet tämän ohjelman sisällä ympäristöongelmien ratkaisemiseksi ja minä kiitän tätä aluevaliokuntaa siitä, että se on muokannut tuota ehdotusta yhteisessä strategiassa, strategiakehyksessä, jotta voidaan taata johdonmukaisuus muiden neuvottelussa olevien ohjelmien kanssa tulevan rahoitusnäkymissä. Sitten muutama huomio erityisesti esittelijän suuntaan, varsinkin esittelijän toivomat alalaajennukset integroiduille ohjelmille, erityisesti meriympäristön, meriveden laatu ja myös maaperän laatu kysymyksiin. Tiedän, että nykyisellään talousarviosta ei ole keskusteltu eikä vielä päästy siitä yhteisymmärryksenkään parlamentissa. Siitä puhuin myös ympäristövaliokunnassa tänä aamuna, mutta se, että toivotaan näiden integroitien hankkeiden laajentamista komission ehdotusten ulkopuolelle tietysti tarkoittaa myös talousarviovaikutuksia ja sen takia nykyisellään me emme voi näin toimia. Totta kai näin toivotaan ja komissiokin näin toivoisi, mutta tämä liittyy meidän talousarviorajoituksiin rajoituksiimme. Komissio toivoo sitten myöhemmin saavansa enemmän varoja helpottaakseen tilannetta. Tämä täytyy pitää mielessä, kun neuvottelemme talousarviosta. Ja sitten tuon ohjelman täytäntöönpanosta. Tämä on ollut suoranainen menestys 20 vuoden ajan. Sitä on keskitetysti johdettu komissiosta. Meillä on enemmän pyyntöjä meille tulee kuin pystymme toteuttamaan mutta esittelijä pyysi tässä myös erityisrahoitusosuutta tietyille aloille, joilla, joiden biodiversiteetti on kovasti kärsinyt ja joilla on taloudellisia ongelmia erityisesti. Tämä periaate toki on aivan järkevä, mutta tästä tulee täytäntöönpano-ongelmia. Komissio käsittelee kaikkia hankkeita tasa-arvoisesti ja siksi olisi hyvin vaikea ryhtyä nyt muuttamaan yhteisrahoitustasoja. Siitä syntyisi ongelmia varsinkin seurannan kannalta, koska nämä alueet ovat usein hyvin kaukaisia, joiden tarkkailu ja valvonta aiheuttaa ongelmia. Ja sitten kyse on myös hankkeista, jotka liittyvät epäsuotuisille alueiden ja suotuisten alueiden väliseen suhteeseen. Eli tästä syntyy tietynlaista toteutettavuusongelmaa myös, ja siihen haluaisin valiokunnan huomion erityisesti kiinnittää. Sitten nuo kaukaiset merentakaiset alueet, sen ongelman tietysti ranskalaiset hyvin tuntevat. Muistutan siitä, mitä aluksi puhuin. Komissio halusi LIFE-ohjelmaa liittää tähän politiikkaan enemmän, eli ihan tähän, tämän ympäristöpolitiikan toteuttamiseen ja täytäntöönpanoon. Ja tätä, tätä alueellista tasoa toki on korostettu täällä. Kaikki jäsenvaltiot, kaikki alueet eivät ole samalla tasolla täytäntöönpanossa yhteisöjen lainsäädännön toteuttamisessa. Tässä tehdään kaksi alueeroa, nämä kaukaiset alueet ja sitten perifeeriset alueet, joiden osalta tuo lainsäädäntö poikkeaa toisistaan. Ja äh, ja siksi täytyy esimerkiksi muistaa, että Natura 2000 ohjelmaan Käytetään käsitellään toisella tavalla, mutta nämä periferiset alueet käsi, käy, kuuluvat unionilainsäädännön piiriin ja siitä syystä ne voivat hyötyä myös LIFE-ohjelmasta. Komissio toki miettii vaihtoehtoisia ratkaisuja siihen, että tätä, näitä alueita voitaisiin, niiden erityiskohtelua voitaisiin kehitellä, mutta se ei ainakaan tule tuohon ympäristörahoituskehykseen mukaan. Komissio voi miettiä tarkasti myös sitä, miten näitä alueita voitaisiin taloudellisesti rahoittaa, mutta tämä ei tapahdu laivohjelman kautta, ehkäpä pikemminkin sitten kehitysrahaston kautta. Tämä on jotakin aivan uutta ja komissio kiinnittää tähän huomiota myöhemmin. Luulen nyt käsitelleen niin, ja sitten esittelijän esittämät kysymykset ja päätän tähän kiitokset. Tiholia, haluatteko te vielä sanoa tähän pari sanaa? Olkaa hyvä. No, äh, no enpä oikeastaan. Olen kuunnellut keskustelussa esille nostetut kannat tarkkaavaisesti. Vastaukset ovat aivan tyydyttäviä. On tiettyjä kysymyksiä, tiettyjä aloja, joita vielä täytyy työstää. Mutta kirri, olen kirjannut ylös kaikki näkemykset, jotka nousivat esille keskustelussa. Odotan myös tarkistuksia kollegoilta ja varmaankin voimme päästä kokonaiskonsensukseen tässä aiheessa. Kiitokset ja ainoa päätös on tarkistusten päivämäärä, hyvin lyhyt aika tälle tarjotaan, koska Envissä tästä äänestetään ennen meidän kokoustamme syyskuussa, joten meidän täytyy äänestää heinäkuussa ja siksi tarkastusten jättöpäivämäärä on 22. kesäkuuta puoleen päivään mennessä, eli 22. kesäkuuta tarkistukset. Ja sitten seuraavaan esityslista kohtaan, Westfalin kohtaan, Euroopan väestön demografisia tietoja tietoja koskevat tilastotiedot. Olkaa hyvä. Ja, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Hyvät kollegat. En ole mitenkään innostunut välttämättä demografiasta, mutta olen kuitenkin olen siitä, että saan laatia lausunnon yhdessä varjostöiden kanssa. Komissio haluaa yhdenmukaistaa tietoja, jotka koskevat väestöä. Tähän liittyy se, että yhteiset puitteet järjestelmälliselle eurooppalaisten tilastojen laatimista varten, jotka liittyvät demografiaan. Tätä varten on tarkoitus tietojen käsittelyä ja välittämistä sekä sitä, miten tilastotietoja kerätään syntymistä, kuolemantapauksista ja niin edelleen. Minusta on hyvä se, että pyritään Euroopan laajuiseen yhdenmukaistamiseen ja siihen, että saadaan vertailukelpoisia tilastoja nimenomaan väestökehityksestä – haaste, joka liittyy väestökehitykseen, on kasvamassa ja Euroopan unionissa ja Euroopan unionin kehityksessä sillä on yhä suurempi merkitys. Vain kun siihen on olemassa tilastoja, me voimme, meidän voi onnistua saada aikaan vertailuja, joilla on merkitystä ja tehdä niistä johtopäätöksiä ja saada myöskin aikaan vaihtoehtoja toiminnalle ja myöskin tehdä asianmukaisia johtopäätöksiä. Minun ei varmaankaan tarvitse muistuttaa siitä, että viime vuonna me teimme aloitemietinnön demografisesta muutoksesta ja sen vaikutuksesta tulevaan kohesiopolitiikkaan. Tuossa mietinnössä me myös kiinnitimme huomiota tilastojen merkitykselle tässä asiassa ja aloitemietinnössä me vaadimme, että väestön kehitys alueittain myös esitetään tilastoissa ja kerätään tilastotietoja, valittiin myöskin sitä, että paikalliset, alueelliset ja kansalliset tieto, tiedostot, jotka liittyvät väestökehitykseen, muuttuvat sellaiset, että ne ovat vertailukelpoisia, niin että myöskin eurooppalaisesti voidaan arvioida tietoja ja tätä kautta saada myöskin vaihtoa eh, hyvistä käytänteistä valtioiden, alueiden ja jopa kuntien tasolla. Jos tämä kaikki nyt teknisellä tasolla pannaan toimeen, se todellakin on asia, joka on tukemisen arvoinen. Yhteen asiaan haluaisin, hyvät kollegat, kuitenkin vielä lyhyesti tarttua. Esityksessä, jossa puhutaan siitä, miten komissio haluaa käyttää näitä tietoja indikaattoreiden luomiseksi, on minusta asia, jota tuen painokkaasti. Demografista haavoittuvuutta koskeva indeksi, Demography Vulnerability Index, voisi olla tällainen indikaattori. Meidän alueitemietinnössämme me jo vaadimme tätä. Me vaadimme sitä, että tällaista indeksiä käytettäisiin säännöllisesti ja niin, että myöskin sen käyttö tehtäisiin selkeästi havaittavaksi, millä alueella Euroopassa erityisesti on havaittavissa vaikutukset, jotka liittyvät demografiseen muutokseen. Minä pidän hyvänä komission ehdotusta. Ensisijaisesti siinä keskitytään nimenomaan määritteisiin ja toimenpanomääräyksiin Joillakin alueilla alun perin oltiin huolissaan siitä, että tämä voi johtaa liian suureen työmäärään, jos pyritään keräämään väestötietoja sen mukaisesti, mikä on vakinainen asuinpaikka. Se on nyt hälventynyt tämä pelko, sillä artikla 3 mahdollistaa myös sen, että tiedot kerätään mahdollisimman tarkasti. Minun tarkistukseni tälle valiokunnalle tähtävät siksi siihen, että ennen kaikkea alueiden roolia vahvistetaan tässä prosessissa. Tässä vaaditaan muun muassa sitä, että myös alueelliset tilastot, jotka liittyvät väestökehitykseen, sikäli kuin niitä on olemassa, välitetään edelleen Eurostatille. On nimittäin tärkeää, että juuri alueelliset elot, ja niistähän me puhumme jatkuvasti, että alueelliset erot väestökehityksessä voidaan myös osoittaa. Se, että tietoja, tietojen määrä tekstissä avoimeksi jotka pitää välittää eteenpäin. Haluaisin ainakin alussa määrittää sen, että tilastoviranomaiset eivät saisi joutua kohtuuttoman rahoituksellisen ja hallinnollisen tehtävän eteen. Ja toiseksi ehdottaisin, koska minusta on tärkeää, että kun tietoja kootaan, myös riittävässä määrin otetaan huomioon se, että on suojeltava henkilöitä koskevia tietoja. Kokonaisuudessaan näen, että tässä ei ole mitään suurempia ongelmia ja odotan jo iloisella keskustelua, kommentteja ja yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Uh, thank you very much. Uh, Kiitokset ja Manner. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia esittelijälle erinomaisesta mietinnöstä. Meidän ryhmä voi hyvin pitkälti tukea tätä esitystä Oikeastaan kaikkein tärkein kysymys on se, että kuinka me todellakin saamme tulevaisuudessa kattavat tilastoinnit näistä demografisista kysymyksistä ja tuomme vahvasti esittelijän näkemystä siitä, että tämä tulisi saada myös yhdeksi indikaattoriksi aluekehitysrahoja jaettaessa tulevaisuudessa. Tästä asiastahan tosiaan paljon puhuttu jo tälläkin kaudella mutta niin kuin hyvin tiedämme, niin komissiolta on tullut vastausta tarvittavia tietoja ei vielä ole, jotta pystyisimme, pystyisimme sitten käyttämään tätä demografista, demografista tekijää osana rahanjaollisia kysymyksiä. Esittelijä mainitsi myös nämä alueelliset erot. Se on hyvin tärkeää ja on tärkeää, että otetaan myös jokaisen alueen yksittäiset ongelmat huomioon ja pyritään tilastoimaan tarkasti myös eri alueiden osalta nämä kysymykset mutta tuemme täysin työtäsi. Thank you. Uh, Ana Miranda. Gracias, presidenta. Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Niin on tosiaan selvää, että nyt tilastot osoittavat tämän väestön muuto, rakenteen muutoksen ja tietyillä unionin alueilla ongelma on suorastaan huomattava ja nyt toki onnittelen esittelijää ja varjoesittelijää myös muistuttaisin teille esimerkiksi siitä, mitä Galisiassa tapahtuu. Galisian parlamentissa on erityisvaliokunta väestönmuutoksen vuoksi, koska väestö vanhenee niin huomattavasti, tilastoja tietoja ei riittävästi ole ja siellä on paljon enemmän vanhoja ihmisiä kuin uusia kansalaisia. Ja minä kuulun nyt tällaiseen uuteen sukupolveen, jolla on ollut mahdollisuus mahdollisuus opiskella yliopistossa yleisesti ottaen avoimesti. Kaikilla oli siihen mahdollisuus ja 20 prosenttia minun yliopisto, yliopistokollegoistani asuvat ulkomailla. He eivät saa töitä kotoa ja nyt taas ammatti, ammatillisesti pätevät nuoret lähtevät maastani. Ja kun viime vuonna julkaistiin tuo kohesio- ja sosiaali sosiaalinen kertomus, niin Euroopan komissio kiinnitti huomiota juuri tuossa kohesiokertomuksessa, että jotkut maantieteelliset piirteet tai väestörakenteelliset piirteet voivat kehitysongelmia kärkevöittää. Ja Euroopassa erityisesti Tuo harmonisoinnin puute tarkoittaa sitä, että tuo kansan väestön kasvuun, väestön kasvuun liittyvä haavoittuvuus on tärkein määritellä tulevissa unionin rahastoissa ja siitä syystä kiitän tästä maininnasta ja olen myös puuttunut tuossa puite kertomuksessa näihin vakaviin väestönkehityksen haittoihin niin ne pitäisi olla selvänä indikaattorina tulevassa, tulevalla ohjelmakaudella. Ja me haluamme tehdä yhteistyötä näissä kysymyksissä. Kiitokset. Kiitokset. Ja Lambert van Ja once again, äh, Mrs. Mukenaite. Niin, vielä kerran. Mukenaite ei ole paikalla, joten puhun hänen sijastaan. Ensinnäkin 2012 on aktiivisen ikääntymisen teemavuosi, solidaarisuuden teemavuosi unionissa. Eli tämä nyt on vähintä, mitä voidaan tehdä, mutta ei se saa olla tekosyy tehdä vähemmän. Eli jos keräämme tilastoja ja sitten kuitenkin teemme vähemmän, niin kyseessä on väline, jota me voimme käyttää, jota täytyy käyttää. Olen myönteisellä mielen liikkeellä suhteessa esittelijään ja aiomme toimia hyvin tavoitehakuisesti. Toinen seikka on se, että on aika kummallista, että näinä aikoina pitää kysyä, kun meillä on Eurostat ja on niin paljon tilastotietoja, lukuja ja numeroita vuosikausien ajalta Euroopan unionissa niin, että tällainen Vulnerability, vaikea sana ääntä, haavoittuvuus, indeksi on niin ongelmallinen, eli missä vaiheessa ollaan ikääntymisprosessissa tietyillä alueilla, kuinka paljon on nuoria ihmisiä ja niin edelleen. Kyllä pitäisi olla enemmän tietoa tilanteesta ja ihmisten asemasta pitäisi kehitellä lisäkriteereitä tämän perusmallin rinnalle. On tärkeää, että unioni olisi ikääntymisessäkin mestari. No mehän olemme mestareita. 20 prosenttia äh, maailman väestöstä toisen maailmansodan jälkeen ja nyt vain 10 prosenttia absoluuttisesti 6 prosenttia maailman väestöstä. Eli kyllä tässä nyt jotakin hälyttävää tapahtuu. Eilen olin kokouksessa alueiden komiteassa. Aiheena oli sosiaalipolitiikka ja se, mitä tapahtuu alueella, jos väestö sieltä kaikkoa. Täytyy olla lähestymistavassa jonkinlainen muutos ja linjaus niin, että aktivoimme myös vanhempia sukupolvia toimimaan rinnakkain nuorempien kanssa. On hyvin tärkeää ymmärtää, mistä me puhumme. Kun tietää enemmän, niin ei se välttämättä tarkoita sitä, että automaattisesti tekisi enemmän, vaan täytyy olla ohjelmoinnissa sisältöä sekä aluepolitiikassa että myös innovaatiounionin kumppanuudessa, joka meille on esitelty ja joka ulottuu vuoteen 2020. Hyvä asia, kiitos. Kelly. Kiitokset ja Kelly. Eh, thank you very much. Kiitos. Niin, olisin yhtä mieltä että tarvitaan täsmällisyyttä enemmän tilastoissa, mitä tulee nimenomaan trendeihin, suuntauksiin. Lämpöt on tietysti oikeassa siinä, että jos emme hyödynnä tilastoja, niin silloin niillä, niillä ei ole kovinkaan paljon arvoa. Mutta täsmälliselle suunnittelulle, olipa kysymys kohesiopolitiikasta, hallitusten toiminnasta, koulujen suunnittelusta, urheiluseurojen trendit ovat hyvin tärkeitä ja mitä täsmällisempiä tiedot ovat, sitä vähemmän tietysti tapahtuu varojen hukkakäyttöä ja silloin erilaisissa suunnitelmissa, jos tiedetään paremmin, mitä tulevaisuudessa tapahtuu väestönkehityksen osalta. Toinen asia, jonka haluaisin esittää, on se, että asia, jonka esittelijä mainitsi, että kun hän puhuu siitä, että suojellaan henkilötietoja, olisin tästä tietysti yhtä mieltä, olen ollut kokouksessa eilen esimerkiksi ja tulossa lisää, jossa puhutin tästä. Nimittäin tämä on hyvin tärkeä kysymys. Ajattelen kuitenkin tilastotietojen keräämistä. Mitä henkilökohtaisia tietoja ylipäätään pitäisi suojella tässä? Voisiko esittelijä kenties kertoa, miksi on syytä huolehtia siitä, että suojellaan henkilökohtaisia tietoja – kun tapahtuu sellaisen tietojen keräämistä, jotka liittyvät väestönkehityksen suuntauksien ennustamiseen. Kiitokset ja olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin uskon, että puheenjohtaja varmasti tietää, ettei väestön kehityskysymys minua jätä hiljaiseksi, kun olen tehnyt paljon työtä puheenjohtajan kanssa, joka on kiinnittänyt huomiota tähän asiaan. Olen muiden kanssa samaa mieltä, että on hyvin merkittävää hyvinkin yksityiskohtaisia väestönrakennetietoja saada käsiimme alueellisesti myös. Euroopassa väestö vähenee niin sitten taas pikemminkin reunionilla ja tuolla muilla kaukaisissa alueissa tämä meidän väestön kehityksemme muutos on vielä kesken ja meille tulee 400 000 uutta asukasta seuraavien 20 vuoden aikana, joten meidän tilanteemme on tyystin toinen ja päinvastainen kuin Euroopan, muun Euroopan tilanne. Ja sitten tästä maailmanlaajuisesti puhutellen. Tässä kohta meitä on jo 10 miljardia ihmistä 2050 mennessä ja Euroopan unionin väestö, josta tässä vanhenemisen yhteydessä on puhuttu, vähenee aina vuoteen 2060 asti. Silloin on ehkä 500 miljoonaa asukasta. Sillä on seurauksensa tietysti kaikilla aloilla, erityisesti talouskasvun piirissä. Minulla on tässä nyt komission luvut ja tämä väestön kehityksen muutoksen kautta kasvu ei nosta, kasva 1,6 prosentin yli vuoden 2021-2030 välillä ja sitten 2041,3 prosenttia aina tuonne 2060 asti ja tämä on hyvin vakava ongelma ja Lisäksi toinen ongelma on tietysti ne kaikki tuo kustannustaakka työtä tekijöille, työtä tekeville yli 65-vuotiaita kohti. Tämä vain pahenee tässä tulevien vuosikymmenien aikana ja ongelma on hyvin vakava ja meidän täytyy tietysti pitää nämä luut aina mielessämme poliittisia päätöksiä tehdessämme. Yes, uh, <coughs> I think we are not discussing the... Uh, Me keskustelemme nyt nyt oikeudellisista ongelmista ja totta kai pitkään on jo keskusteltu demografisista muutoksista ja vaatimuksista. Nyt on mainittu se, miten tietoja kerätään. Minkälaisia tietoja me tarvitsemme politiikan tekoa varten Euroopassa? Miten tiedot kerätään? Millä tasolla ne pitäisi kerätä? ja miten varmistetaan yhteistyö eri tasojen kesken tiedonkeruussa? Käytämmekö me tilastonimikkeistöä, joka on jo olemassa, vai muutetaanko jotakin? Meillä oli tapaaminen OECDn väen kanssa ja siellä pyritään muuttamaan tiedonkeruumenetelmää myös Euroopassa. Minusta tämä on tärkeää, koska Omassa mietinnössäni aion ehdottaa sitä, että interventiolaajuutta muutettaisiin. Ajattelen tässä nimenomaan sellaisia alueita, jotka ovat ongelmissa demografisten muutosten takia. Tästä syystä me tarvitsemme selkeitä tilastotietoja. Siksi tämä mietistö, mietintö liittyy suoraan minun tekemäni työhön haluaisinkin kiittää tästä mietinnöstä, koska se auttaa myös minua. Kiitos. Aikooko täällä joku komissiosta mahdollisesti? Olkaapa hyvä. Thank you very much. So, so, uh... Kiitokset. Niin, komissiosta Eurostatista kiitäisin esittelijää ja varjoesittelijää tästä tekstistä ja myös tuesta meidän työllemme. Komissio ja Eurostat ovat eh, keränneet useita vuosia väestön kasvuun liittyvää tietoa ja verrannut tätä tietoa alueellisella ja kansallisella tasolla ja Euroopan unionin tasolla tokikin, mutta meillä on myös vertailuongelmia edelleenkin ja siitä syystä meillä ei ole selvää eikä vertailtavaa tietoa Euroopan unionin tasolla. Meidän täytyy edelleen parantaa tämän, tämän tiedon vertailtavuutta ja siksi me myös tässä asetuksessa jo haluamme kuten tekin sanoitte tässä omassa tekstissänne, päästä selkeään määritelmään. Ja tämä on tarpeellista ja, va- ja vakinaisen asuinpaikan määritelmään. Ja jos ajattelemme esimerkiksi Romaniaa, siellä edelleenkin pyritään laskemaan väestön määrää, väestön väestön määrään joukkoon myös ne, jotka ovat asuneet ulkomailla jo kymmenenkin vuotta. Ja, joten tämän asetuksen kautta me haluaisimme parantaa tiedon vertailtavuutta ja myös pyrkiä keräämään yksityiskohtaista tietoa kansallisella ja alueellisella tasolla ja unionitasolla, mutta myös kehittämään selkeitä uusia indikaattoreita. Haluamme paremman, parempaa tietoa ja enemmän tietoa ja myös luotettavampia indikaattoreita. Tämä meidän tavoitteemme on. Ehkä haluaisin vielä puuttua henkilötietojen suojaan. Tämän asetuksen sisällä me puhumme tuo sellaisesta tiedosta, joka välitetään taulukoissa, joten en usko, että tässä nyt on mitään sen kummallisempaa vaaraa ja riskiä henkilötietoihin liittyen koska tässä on tietoja väestöstä, syntymästä, kuolesta, kuolemasta, sukupuolesta ja niin poispäin. Joten tuskin henkilötietojen suojaamiseen liittyvää ongelmaa tähän liittyy. Kiitokset, kiitokset tästä. Ja Kerstin. Ja danke. Ähm, Kiitos. Aivan lyhyesti, koska tämähän on nyt tällaista ajatusten vaihtoa. Haluaisin vielä kerran tarttua siihen, että kysymys on teknisestä asetuksesta. Ja mitä sitten tulee näihin tietoihin, miten niitä käytetään, meidän tietysti edelleen seurata tätä – mutta aloitemietinnössä viime vuonna me olimme huolissamme siitä, että ei ole sellaista tietojenkeruuta, joka koskisi niitä asioita, jotka täällä ovat nousseet esille. Yksittäisillä alueilla e, kerättyä tietoa ei voida verrata toisen alueen tietoihin, joten meidän täytyy todellakin toimia alueellisesti. Tämä on hyvin tärkeä asia. Alue kehitysrahaston osalta, samoin myöskin yleisen asetuksen osalta. On tärkeää, että tätä voidaan hyödyntää. Ja minusta meidän täytyy seurata tätä asiaa edelleen ja aika, pidemmän aikaa, koska me, me todellakin meillä tehtävänä on täällä parlamentissa löytää sopivia ratkaisuja. Näin on, tarvitaan tiettyjä tietoja, jotta voidaan myöskin löytää asianmukaiset ratkaisumahdollisuudet. Kiitos. Uh, thank you. So- Kiitokset. Näin keskustelu päättyy ja tarkistusten jättöpäivämäärä on suhteellisen koht pikapuoliin 22. kesäkuuta puolen päivän mennessä siitä syystä, että tästä äänestetään valiokunnassa ennen syyskuun kokoustamme, joten meidän on pakko äänestää tästä heti miten 22. kesäkuuta mennessä tarkistukset. No niin, nyt valiokunnan kokous on päättynyt ja nyt koordinaattorien kokous me olemme toivoneet vihreiden tänne saapuvan, koska käsittääkseni vain he puuttuivat. But coffee is okay, no? I mean just... So we will try to get the, the colleagues and then we could immediately start the coordinators uh, meeting. Um, can somebody look for the yes, coffee uh, drinkers? Frank, Frank is coming. Frank is coming. Ah, Frank is coming, okay. Thank you.